Colleagues, can you please take seats because I would like to start Jan. Hyvät kollegat, voitteko asettautua paikoillenne? I would like to start the meeting we have for the beginning. Haluaisin aloittaa kokouksen. Tämähän on jälkimmäinen puolikas tästä pitkäköstä valiokuntakokouksesta. Käymme näkemysten vaihtoa kahden ministerin kanssa. Puhumme edelleenkin uusista jäsenvaltioista. Meillä on Puolan aluekehityksestä vastaava ministeri Kubiak ja myös apulaisvaltiosihteeri alueellisen kehityksen ministeriöstä Daniel Brown. Ensin ministeri Kubiak on ainakin minun tiedoissani täällä. Te voitte isompana maana käyttää ensimmäisen puheenvuoron. Kuuntelemme siis ensin Puolan asioista. Ministeri, olkaa hyvä. Thank you very much. Mm. Paljon kiitoksia arvoisa aluevaliokunnan puheenjohtaja Rova Hibner, hyvät naiset ja herrat. Harva uskoi, että kun EU kohesiopolitiikka alettiin toteuttaa keskeä. Itä-Euroopassa, että järjestelmä toimisi, koska ne edellyttivät suuria muutoksia ja kykenisikö hallinto vastaamaan syntyneisiin haasteisiin ja voisiko se toteuttaa myöskin määräykset oikealla tavalla ja ovatko myöskin kansalliset budjetit kykeneviä yhteisrahoituksen toteuttamiseen. Nyt me tiedämme sen, että me olemme onnistuneet tässä ja Puola, joka on eniten hyötynyt EUn kohesiopolitiikasta, voi esittää lukuisia esimerkkejä saavutetusta tuloksista, joita on saavutettu EU-rahastovarojen avulla. Ensinnäkin suurimman investoinnin toteuttaminen kautta aikojen Puolan maaperällä. Tarkoituksena on ollut tätä kautta virittää rakenteellista uudistusta. Rakennevararahastot ovat myöskin vaikuttaneet siihen, että ulkoiset shokit eivät ole vaikuttaneet liian vakavalla tavalla esimerkiksi kansalliseen rahoituskykyyn. EUn kohesiopolitiikan määräysten ja standardien noudattaminen on edellyttänyt hallitusta ottamaan eri tasoilla käyttöön uusia välineitä, jotta se pystyisi tehostamaan työtään myöskin suunnittelupuolella. Tätä kautta talouskasvu on nopeutunut Puolan ja EUn kehittyneempien maiden välinen ero on pienentynyt ja rahoituskriisin vaikutuksen minimoiminen Puolan talouteen. Kohesiopolitiikka tarkoittaa Puolassa sama kuin kasvu. Vuosina 2007-2012 maamme talous on kasvanut nopeiten koko Euroopan unionissa, noin 4 prosenttia. EUn keskiarvo on ollut noin 0,4 prosenttia. Lisäksi e, Puola on ollut myös kriisin aikoina vuosina 2009-2010 kasvun tiellä kun BKT on kasvanut voimakkaasti vuosina 2007-2012, niin Puolan ja EUn 27 jäsenvaltion keskiarvon välinen ero laskettuna BKT per capita ja ostovoima indeksin mukaisesti, niin tämä ero on kasvanut jopa 14 prosenttiyksiköllä. Ja kun katsotaan tätä taloudellista kehitystä, niin EU, Puola on konvergenssin osalta johtava EU-maa ja on odotettavissa, että vuoteen 2015 mennessä olemme saavuttaneet 70 prosentin tason EUn keskiarvosta. Eli 5 prosenttia tästä prosenttiyksikköä perustuu juuri EU-varojen käyttöön ja hyödyntämiseen. Tämä on melkoinen harppaus oikeaan suuntaan, kun huomioidaan, että vuonna 2012, eli viime vuonna, tämä luku oli 66 prosentin luokkaa. EUn kohesiopolitiikan positiivinen vaikutus näkyy monella saralla. Esimerkiksi uusia työpaikkoja on luotu, pätevyyksiä on parannettu, työoloja on parannettu, liikenneinfrastruktuuri on kehittynyt nopeasti, muun muassa valtaväyliä kehittämällä. Ja sitä kautta myöskin no, alueiden välinen yhteistyö on lisääntynyt ja tämä on kiistaton fakta ja monet ovat hyötyneet näistä eri varoista. Nyt nämä yritykset voivat kilpailla tasaverkisesti kansainvälisillä markkinoilla, ei ainoastaan alhaisten tuotantokustannusten takia, vaan kiitos kuuluu innovoiville tuotteille, innovoiville tuotteille. Eli kaiken kaikkiaan voidaan sanoa, että Puolan talous on voinut kehittyä kilpailukykyisemmäksi näiden varastorahojen avulla ja näin pystyy nyt suojautumaan eri heikolta kausilta. Lisäksi investoinnit ovat lisääntyneet 20-25 prosentilla. Työpaikkojen lukumäärän lisääntyminen, tämän investoinnin lisääntyminen, lisääntymisen muo, myötä arvioidaan olevan noin 700 000 paikkeilla. Eli tässä suhteessa olemme heti Saksan jälkeen toisena, kun katsot Tämä lasku perustuu siihen, että EU-varoja on voitu käyttää hyväksi, mutta yksi tärkeä asia täytyy tässä huomioida. Kohesiopolitiikka toimii molempiin suuntiin, eli sillä on ollut vaikutusta myöskin muihin unionin jäsenvaltioihin ja tutkimusohjelmamme mukaan ja tutkimuksen mukaan, jonka kaksi riippumatonta tutkimuslaitosta ovat toimittaneet, niin kohesiopolitiikan tarjoama hyöty EU 5 15 vuosina 2004-2015 on noin 61 eurosenttiä, joka suhteessa jokaiseen euroon, joka on investoitu muun muassa Slovakiassa, Unkarissa ja Puolassa. Eli uusia ö, tukijärjestelmiä on otettu käyttöön, vienti on lisääntynyt ja niin poispäin. Kohesiopolitiikan tehokas toteuttaminen vaikuttaa kokonaisvaltaisesti koko EU-hun ja sitä kautta myöskin alueellista taloudellista yhteistyötä parannetaan ja sitä kautta viritetään myöskin taloudellista kasvua kestävältä pohjalta ja sitä kautta myöskin voidaan vakauttaa alueellista sosiaalista kohesiota. Mutta tämä Puolan kokemus ei ole vain ainoastaan positiivinen luontailtaan. Kyllä me olemme joutuneet taistelemaan myöskin ongelmien kanssa. Ne liittyvät lähinnä epäselvään määrä, epäselviin määräyksiin, ja komissio on pitänyt selventää, mistä on loppujen lopuksi ollut kyse. Los, joskus kyse on ollut myöskin tarkastajien vääristä tulkinnoista. Byrokraattiset esteet ovat myöskin haitanneet erilaisten hankkeiden toteuttamista. Muun muassa komission pitkät käsittelyajat ovat aiheuttaneet näitä ongelmia. Tarkoituksena on nyt tältä pohjalta lähteä muuttamaan määräyksiä seuraava kautta silmällä pitäen. Näin voidaan lisätä kohesiopolitiikan tehokkuutta. Hyödyntäen EU-taloudellisia instrumentteja, temaattista keskittymistä ja tulos, hakusta lähestymistapa. Me olemme osallistuneet näihin erilaisten ehdotusten kehittämiseen ja olen iloinen voidessani ilmoittaa, että olemme päässeet jo yhteisymmärrykseen erilaisista yksinkertaistamislähestymistavoista. Kuten olemme kuulleet, niin tehokkaan täytäntöpanojärjestelmän toteuttaminen on kaiken A ja O. Me tarvitsemme yhteisiä määräyksiä koskien viitä eri rahastoa, eli virtaviivaistettu lähestymistapa suhteessa maatalous- ja kalastusrahastoihin. Ja suurimpien hankkeiden osalta kynnysarvot tulee laskea ja hankkeiden rahoituksen liittyvät kysymykset sekä viestintäjärjestelmien digitalisointi viranomaisten ja hyödynsaajien välillä. Näiden toimien kautta sekä tuen saajat että täytäntöönpanosta vastaavat viranomaistahot voivat hyötyä. Ja minä saan tässä yhteydessä kiittää Euroopan parlamenttia erinomaisesta yhteistyöstä ja neuvotteluista koskien kohesiopolitiikan lainsäädäntöpakettia, joka tänne päätökseen ihan tuota pikaa. Erinomainen työ erinomaista työtä on tehty, tehty myöskin tässä regivaliokunnassa ja minä uskon, että muidenkin valiokuntien tulisi toimia tämän mallin pohjalta. Mutta ennen kuin neuvottelut saadaan päätökseen, niin meidän on keskys, keskusteltava vielä seuraaviin asioihin. Ensinnäkin rahoituksellinen hallisto, hallinnointi, makrotaloudellinen ehdollisuus ja nuorisotyöttömyys aloite. Nämä eivät välttämättä ole ihan yksinkertaisia asioita ratkaistavaksi, mutta me tiedämme varmasti, että me emme voi hyväksyä ratkaisumalleja, jotka eivät ole auttamaan, omiaan auttamaan kohesiopolitiikan toiminnan tehostamista. Saanen tässä yhteydessä esittää muutamia ehdotuksia sen suhteen, miten voimme välttyä tällaisilta tilanteilta. Makrotaloudellinen ehdollisuus, siihen liittyen on esitetty ristiriitaisiakin kommentteja. Puolan osalta voidaan sanoa, että ongelmat ovat osoittaneet, että järjestelmän pitäisi olla yksioikoinen ja menetelmät täytyy hyväksyä, jotta voidaan välttyä myöskin vääriltä tulkinnoilta. Me olemme tietoisia siitä, että taloushallintojärjestelmä täytyy EU-ssa tehostaa, jotta voidaan varmistaa vakaat toimintamallit 2020 strategian tavoitteiden saavuttamiseksi. Me uskomme, että makrotaloudellinen ehdollisuusperiaatetta pitäisi soveltaa kaikkiin rakenne- ja investointirahastoihin. Jos ehdollisuus koskettaisi vain ainoastaan kohesiorahastoa, kuten tätä nykyään on tapana tehdä, niin sitä sovellettaisiin vain ainoastaan rahastosta hyötyviin jäsenvaltioihin, joten tässä on epätasa-arvoisuus nähtävissä. Me tarvitsemme siis virtaviivaistettua lähestymistapaa. Meidän täytyy huomioida rahastojen ja taloudellisen toiminnan väliset riippuvuussuhteet. Makrotaloudellinen ehdollisuus ei saa johtaa siihen, että varoja ei voida käyttää tehokkaasti ja että ei voida olla varmoja sen suhteen, että mitkä jäsenvaltiot ovat oikeutettuja näiden varojen saamiseen. Makrotaloudelliset tekijät täytyy huomioida ja Puolan näkökulmasta voidaan sanoa, mitä tulee rikkomusmenettelykysymyksiin, niin nykyiset määräykset ovat hiukan epävarmoja. Me olemme tukeneet esitettyjä kahden ratkaisumallin lähestymistapaa, koska me olemme sitä mieltä, että me tarvitsemme jatkuvuutta ja kestävyyttä. Puola kuuluu kahden jäsenvaltion joukkoon, jotka ovat käyttäneet tätä suoritusvaraumaa kansallisella tasolla. Ja kun katsotaan strategista ja poliittista ja rahoituksellista vaikutusta tämän järjestelmän osalta, niin meidän pitäisi olla hyvin selkeitä sovellettavien määräysten osalta. Me olemme toki tietoisia myöskin siitä, että tätä välinettä ja näitä välineitä ei voida ottaa käyttöön huomioimatta vallitsevaa tilannetta, joten meidän täytyy kehittää niitä välineitä, joilla voidaan varmistaa, että tuloksia voidaan saavuttaa. Vielä yksi kommentti, joka liittyy rahoitushallintoon. Tarkoituksena olisi varmistaa, että määräykset ovat yksin selkeät ja yksinkertaiset. Tästäpä syystä me panostammekin juuri siihen, että e- epäsäännön mukaisuuksiin, erityisesti systemaattisiin sellaisiin, paneudutaan ja katsotaan, missä tapauksissa korjaustoimiin on ryhdyttävä. Yhteenvedonomaisesti haluaisin todeta, että Puolan ja muiden kohesiopolitiikasta hyötyneiden maiden kokemuksien kautta voidaan kohesiopolitiikan toimintavarmuutta vahvistaa. Toivottavasti neuvottelut saadaan pikaisesti päätökseen koska silloin EUn rakenne- ja investointirahastomääräyksiä voidaan soveltaa jo vuoden 2014 alusta lähtien. Minä uskon, että se on meidän yhteinen tavoitteemme. Kiitoksia. Um, Kiitos ministeri Kuviak. Yle, yleensä täällä ei taputeta, ei. tämä on poikkeustapaus. Sitten vaapulaisvaltiosihteeri Daniel Brown, olkaa hyvä teidän puheenvuoronne. Thank you, dear Madam Hübner. Kiitoksia, Rova Hübner. Hyvät valiokunnan jäsenet ja hyvät äh, parlamentin jäsenet. Minua pyydettiin puhumaan kokemuksista, kohesiopolitiikasta ja, ja minua pyydettiin olemaan kriittinen itseämme kohtaan ja myös muitakin kohtaan niin, että koitan täyttää tämän lupaukseni. Ensinnäkin haluaisin kiittää teitä tästä tilaisuudesta koska tällainen näkemysten vaihtoparlamentin kanssa isän on toimielin, joka on voimakkaammassa roolissa kuin aikaisemmin, niin se voi parantaa yhteisymmärrystä näistä ongelmista. Sehän on tietenkin tärkeää sen suhteen, miten tämä politiikka ja rahan, kenen toiminta onnistuu. Ja tällä palautteella niin ehkä vähän omalta osaltani avitan tätä politiikkaa ja se on tietysti tärkeää solidaarisuuden osoittamiseksi Euroopan unionin jäsenvaltioiden ja kansalaisten välillä. Aion puhua kolmesta asiasta. Ensinnäkin kokemuksestaan niin kohdistopolitiikasta Tsekin tasavallassa, sen myönteisistä piirteistä ja sitten mainitsen ongelmat ja sen, mitä otamme opiksi tästä joskus kivuliastakin prosessista ja sitten myös lyhyesti kerron siitä, että Eh, miten tämä heijastuu tulevien ohjelmien suunnitteluun. Ja kolmanneksi puhun myös sitten no ulkoisista tekijöistä eh, sen suhteen, mitä meidän pitäisi ottaa huomioon nyt ja jatkossa myös EU-tasolla. Ja sitten haluaisin vielä myös kuvailla sitä, että mitä kohesiopolitiikalla pystytään tekemään alueelle ja myös koko Euroopan unionin hyväksi ja tämä on vain mahdollista, jos tosiaan maksimaalisesti ja tehokkaasti käytämme näitä mm, siihen varattuja varoja. Tsekin tasapaltahan on tällainen keskeinen, keskisuuri tasavalta, sillä on 10 miljoonaa ihmistä ja siinä on paljon potentiaalia koko EUn kannalta. Se on maa, joka on tullut jäseneksi tosiaan 2004. Eli tämä on nyt ensimmäinen täysi ohjelmakausi Tuolla ensimmäisellä kaudella 2004-2006 niin käytimme noin 2,6 miljardia euroa ja tällä nykyisellä kaudella meillä on 26,7 miljardia euroa ja noista 60 prosenttia on jo maksettu loppusaajille. Me olemme myös avoin talous, 80 prosenttia PKTstä keskimäärin ja ja yksi tällainen pääkaupunkiseutu, niin kuin muissakin maissa, joka kovasti poikkeaa mm, muusta maan alueesta. Ja sitten haluaisin myös mainita, että meillä on myös hyvin alikehittynyt perusinfrastruktuuri ja e- EU-varat ovat olleet erittäin tärkeä lähde näihin investointiihin kuntainfrastruktuureihin. E- uskon, että Tsekki voi olla aika hyvä esimerkki edustuksellinen esimerkki tämän alueen kokemuksista. Ja nyt sitten noihin kolme mainitsemani seikkaan. Ensinnäkin vaikutukset. Haluaisin kertoa, että kaikesta epämiellyttävästä ja ongelmistakin huolimatta, niin kohesiopolitiikka on kuitenkin vaikuttanut myönteisesti meidän taloutemme sekä makrotalouden tasolla että ihan näkyvien tulosten kannalta. Mitä tulee tällaisiin makrohyötyihin, niin Muut riippumattomat taloustutkimukset ovat osoittaneet, että kohesiopolitiikka on tällainen, sen kerrannaisvaikutus on 0,3 prosenttia BKT kasvun nähden, eli yksi euro kohesiopolitiikasta tuo 1,3 euroa sitten eh, eh, Tsekin talouteen. Ja tosiaan jo meidän BKT-osuutemme on 0,3 prosenttia, mutta Eh, meillä sen vaikutus on ollut 45 prosenttia ja sitten Portugalissa, Virossa ja muutamissa maissa se on ollut vielä enemmän. Eli tällainen alikäyttö näistä varoista voi sitten vaarantaa elpymisestä, hmm, kriisistä elpymisen. Ja kaikesta tästä avusta, mitä meillä on tullut, ja mainitsisin myöskin tuon puolalaisen tutkimuksen kustannuksista hyödyistä, niin joka euro, joka tulee kohesiopolitiikasta tsekkeihin, niin siitä 65 euroa kuitenkin 65 senttiä palaa näihin muihin maihin tuonnin ja sopimusten ja muiden kauppavertojen kautta. Eli ei se pelkästään tsekkiin tasavaltaan jää. Sitten Mm, näistä ihan konkreettisista mm, tuloksista. 2004 lähtien yli 100 000 työpaikkaa on pystytty luomaan näillä projekteilla, joita EU on ollut rahoittamassa. Ja nykykaudella, eli vuoteen 2013 asti, niin mm, on esimerkiksi 200 uutta innovatiivista yritystä, uusia TK-keskuksia, ja tällaisia huippututkimuslaitoksia, jotka hyödyttävät esimerkiksi yliopistoja ympäri maailmaa ja tämä tietysti edistää EUta kokonaisuutta. Sitten meillä on uusi liikenneinfrastruktuuri, joka on ihan kyllä näkyvä, kun tulee tsekkiin vieraisille ja myös olemme vientiyrittäjien paremmin nyt saavutettavissa. Ja vaikka tämä ei ole ehkä kaikkein tunnetun asia, niin EU-varat ovat kuitenkin vähentäneet huomattavasti myös hallinnosta takaa tavallisten ihmisten elämässä. Nyt yli 5000 tarkastuspistettä ja yhteyspistettä on julkisessa hallinnossa, eli ihmisten ei välttämättä tarvitse lähteä asiakirjaan ö, hakemaan toimistoihin ö, pääkaupungissa tai aluekeskuksissa, vaan ne pystyvät menemään lähimpään postiin, konttoriin tai yhteyspisteeseen ja sitten sieltä saa nämä asiakirjat. Ja tästä pääsenkin sitten asiasta pitää toiseen asiaan, eli mitä sitten on vähemmän konkreettista tämän menettelyjen ja instituutin kehittäminen. Nyt käytetään strategista suunnittelua, arviointeja ja niitä käytetään muillakin aloilla kuin kohesiopolitiikassa. Sitten meidän toimielimemme ovat ammattimaisempia, koska nyt meillä on koulutusjärjestelmä virkamiehille, sitten tervettä hallinnointia. Eli jos johonkin tuloksiin päästään, niin sitten se johtaa myöskin toimenpiteisiin. Ja sitten voi kertoa myös ongelmista, joita meillä on kansallisella tasolla tässä, mutta selvästi on havaitteista myöskin tällaisia aineettomia hyötyjä ö, myös ajan myötä. Eli yhteenvetään kaikissa kunnissa on nähtävissä näkyviä tulosta ja sitten on etuttu opiksi, käytetään parhaita käytänteitä muista maista. Ja Monit jäsenvaltiot myös hyötyvät kohesiopolitiikasta ja jotkut näistä hyödyistä sitten tulevat pitkällä aikavälillä vasta näkyviin. Tämä oli ensimmäinen osa esitystäni ja sitten käytännön täytäntöönpanoa kokemuksista. Näistä 8000 projekteista, joita meillä on toteutettu, joista on saatu nämä hyödyt, joista juuri kerron, niin on ollut myöskin ongelmia Joskus on ollut ihan sisäsyntyisiä syitä, jotka ovat vaikeuttaneet täytäntöönpanoa. Meillä vaihtuu väki hirveästi. Meillä ei ole mitään virkamiessääntöä, on ollut vakausongelmia ja niin edelleen. Joidenkin ohjelmien kohdalla on myös ollut, on tehty ihan johtamistasolla virheitä, siitä on maksettu hinta ja on haettu ratkaisuja ja otettu käytön to- toimintasuunnitelma viime vuonna yhdessä komission kanssa, jotta voidaan parantaa valvonnan ja tarkastusten laatua ja on ryhdytty toimenpiteisiin, jotta voidaan parantaa myös hallinnon vauhtia, julkisia hankintoja ja on myöskin toimielisissä selkitetty vastuunjakoa. Näitä on siis seikkoja muutettu, sillä on tuoma hintansa, mutta sitten se on myös aiheuttanut kyllä viivettä. Se, mikä on mielestäni tärkeää, on se, että otetaan opiksi näistä virheistä jatkossa, enkä toista sitä, mitä puolalainen kollega jo sanoi mekin olemme hyvin tiivisti tässä valmistelleet seuraavaa ohjelmakautta ja meillä on uusi strategia, uudet periaatteet. Haluamme keskittyä nyt strategisempiin tavoitteisiin ja haluamme välttää sitä, että Euroopan tuet vinouttavat markkinoita. Olemme käyttäneet tällaisia yksinkertaistettuja sääntöjä. Meillä on yksinkertaisempi menetelmä nyt käytössä ja sitten tämä eh, yhteydenpito edunsaajien ja virkakoneista välillä tulee olemaan täysin sähköinen. Ja toivomme, että voimme tehokkaammin käyttää eh, jatkossa eh, EU-varoja. Olemme ottaneet opiksi näistä ongelmista ja teemme kovasti töitä, jotta voisimme tosiaan nykykaudella sitten päästä parempiin tuloksiin. Ja sitten kolmanteen osaan esitystäni, eli näiden sisäisten tekijöiden ohella meillä on myös tällaisia ulkoisia syitä, minkä takia on ollut vaikeuksia panna täytäntöön kohesiopolitiikkaa. Kriisi on nyt kurittanut meitä viisi vuotta. Mehän olemme avoin talous, niin kuin sanoin. Me myös, meillä on paljon liikenne, elinkeinoa ja nyt on tässä kovasti tapahtunut sitten tautuma ja myös makrotaloudellisia syitä, jotka ovat vaikeuttaneet projektin hallintakentillä. Meillä on ollut myös tulvia. Kesän aikana oli vielä uusi katastrofi, joka aiheutti viivettä infrastruktuurin rakentamiseen ja aiheutti ongelmia alueella, mutta myöskin hallinnossa. Ja sitten haluaisin myöskin mainita yhden asian, että komissio on varsin tiukka, koska tilintarkastustuomioistuin on ollut niin kriittinen ja nyt pitkällä aikavälillä varmasti täytyy löytää sitten jonkinlainen kultainen keskitie. Pitää keskittyä varsinaisiin oikeisiin virheisiin ja petoksiin eikä eh, kiinnittää liikaa huomiota muotoseikkoihin tai sitten sellaisiin virheihin, joihin ei löydy näyttöä olen tietoinen kyllä ongelmista, joita meillä on, mutta pelkään myöskin, että tässähän liikaa keskitytään eh, nyt sellaiseen ihannetilanteeseen, jossa olisi nollan prosentin virheprosentti, mutta se sitten tarkoittaisi sitä, että kukaan ei enää uskalla tehdä mitään kohesiopolitiikalla. Meillä on paljon sääntöjä tietenkin, mutta se sitten usein vain tarkoittaa sitä, että koittaa jotenkin turvata toimielinten selustaattinen tilintarkastustoimijoistumen edessä. Eli tällaiset tarkistukset kentällä eivät saisi olla sellaisia, että, että taannehtivasti lähdetään rankaisemaan ja muuttamaan järjestelmää. Enkä sano tätä ihan tästä, vaan, vaan olette varmasti lukeneet tilintarkastustuomioistuimen vuotuisen kertomuksen. Siellä sanottiin, että pitäisi tehdä parempia parannuksia. Ja ei tässä varmasti tarvitse sitten katsoa politiikkaa sitä kautta, että onko tätä, pitää mittarina sitä, että onko tarpeeksi kerätty raha takaisin edunsaajilta. Puhun tässä varsinkin näiden politiikan täytäntöönpanien kannalta, eikä varmasti tässä itse asiassa ole kyse siitä, etteikö haluta kunnolla tehdä työtä, mutta sitten kun liikaa tuijotetaan näitä pikkuvirheitä, niin se sitten estää sitä, etteikö investoida tällaista riskipolitiikasta varsinaiseen innovointiin. Ja sitten, jos ajatellaan tätä politiikkaa jatkossa, niin meidän pitäisi pyrkiä käyttämään tätä kehityspolitiikkaa. Se on tärkeä politiikan ala ja sitä pitäisi panna täytäntöön, vaikka samalla pitäisi huolehtia siitä, että ei rahoja tuhrata sellaisiin projekteihin, joista ei saada todellista lisäarvoa. Näiden politiikan potia, potentiaaliin täytyy pystyä täysin hyödyntämään kaikissa jäsenvaltiossa, koska se on nyt näistä yksinäistä hyödyistä, jota saadaan EU-ssa tällä hetkellä näiden tulosten pohjalta voidaan sanoa, että tämä on hyvää politiikkaa ja haluaisin onnitella komissiota uusista ehdotuksista, koska nämä ovat tosiaan järkeviä ehdotuksia, hyvin heijastavat tilannetta. Hyödyntämätön potentiaali sitten toisaalta osoittaisi sitä, että politiikka on epäonnistunut tai että annetaan vääränlaisia viestejä ennen vaaleja. Ja haluaisin palata tästä vielä kriisiin. Meidän täytyy tosiaan maksimoida tämä alueiden kehitys niin, että se hyödyttäisi koko EUta tällaisten rakenteellisten puutteiden ohella, niin uskon, että tässä kriisi on myöskin johtunut osittain siitä, että on annettu oikeanlaisia kasvuimpulseja ja kohesiopolitiikka on juuri se ratkaiseva keino, jolla voidaan hyödyntää näitä julkisia investointeja. Eli uskon, että tällainen aluepolitiikka voi parantaa kasvua ja työpaikkojen luomista ja se on todella tärkeää talouden elpymisen kannalta ja meidän pitäisi tosiaan nyt sitten yrittää pitkällä aikavälillä saada siitä lisäarvoa EU-tasolla. Sitten haluaisin vielä esittää yhden lyhyen huomion. Aamulla äänestettiin tarkistuksista tuon yleisempään asetukseen, ja se ei tarvitse välttämättä mitään lopullista ratkaistu. Haluan sen kiittää esittelijää ja muita, mutta haluaisin myös lisätä, että olemme vähän pettyneitä tähän lopputulemaan. Uskomme, että tämä oli sellainen ehdotus, joka, jossa ei pyydetty lisää rahaa eikä mitään isompia muutoksia, vaan kyseessä oli vain tällainen järjestelmällinen rahoituksen pidentäminen. Mielestämme sosiaalirahaston ja muiden ehdotusten osalta niin neuvoston päätelmät olivat varsin konkreettiset ja jopa muuttivat monivuotista rahoituskehystä. Ja parlamentti ja aluekehitysvaliokunta näyttävät nyt sitten vain noudattavan näitä ehdotuksia. Ja arvostan sitä pitkän välin työtä, jota täällä on tehty, mutta uskomme, että tämän pitäisi olla juuri se painopisteala, jolla tätä kohesiopolitiikkaa tuetaan. Ja toivottavasti tästä on nyt hyvä viesti yleisölle. Ja uskon, että meidän pitäisi tosiaan maksimaalisesti hyödyntää näitä resursseja. Aivan niin kuin puolalainen kollega sanoi, näin pystytään ehkä päättämään neuvottelut pian ja kaikki sellaiset ratkaisut, jotka koskisivat näitä mm, makrotalouden ennakkoehtoja ja jäsenvaltioita, niin näitä pitää tosiaan vielä tarkkaan miettiä, mutta sanoisin, että meidän täytyy nyt saada nämä neuvottelut päätöksen mahdollisimman pikaisesti. Pahin viesti, jonka voisimme antaa yleisölle, on se, että emme pysty varmistamaan sitä, että uudet ohjelmat päästään ajoittamaan aloissa – näitä kaikkea lykätään vuoteen 2015. Se olisi kaikkein huonoin viesti. Ja joistain pikkuyksityiskohdista varmasti voidaan saada aikaan kompromissi. Eli haluaisin sanoa, että kohesiopolitiikan vaikutukset ovat kyllä näkyvillä. Ne palantavat EUn lisäarvoja, niin täytäntöpanoon liittyy ongelmia, erityisesti Tsekin tasapallassakin. Olemme koittaneet puuttua näihin ongelmiin ja koitamme painaa kustannuksia alas, mutta samalla valmistelemme tehokkaampaa politiikkaa vielä 2020 asti. Ja meidän täytyy nyt huolehtia säännöitöjen vakaudesta ja johdonmukaisuudesta edunsaajien kannalta. Tarvitsemme tasapainon valvonnan ja virheiden välille, mutta uskon myös, että ja siinä mielessä tämä valiokunta on ratkaisessa roolissa. Meidän pitää keskustella tämän politiikan tuloksista ja tehdä yhteistyötä komission kanssa. Ja sitten vielä haluaisin muistuttaa sitä, minkä takia tämä politiikan olemassa, että alueita ja jäsenvaltioita voitaisiin auttaa luomaan kasvua ja työpaikkoja. Eli se on tässä tärkein ponnistus. Ja luotan siihen, että voimme luottaa teidän tukenne tässä asiassa. Kiitoksia mielenkiinnosta. Minister, I would like to... Thank you. Kiitos ministeri. I would like to start the discussion. Haluaisin avata keskustelun. Jan Albrecht. Yes, uh, thank you. Niin, kiitos molemmille puhujille. On myönteinen merkki, että yleisten lausuntojen jälkeen siitä, kuinka hienoa kohesiotupolitiikka on, saimme myös konkreettisia viestejä teiltä. Toki tästä voi olla joko tyytyväinen tai tyytymätön. No, sitten itse asiaan. Ministeri Juuli, juuri selitti ongelman, joka liittyy virheisiin. Onko samantapainen ero, äh, samantapainen virhemäärä äh, te, teillä kuin mitä oli, on Isossa Britanniassa ollut. Tämä oikeastaan on ollut kysymys siitä, onko uusi vai vanha jäsenvaltio. Haluan esittää Kubiakille kysymykseni puolan kielellä. Stanowisko polskie w sprawach warunkowości makroekonomicznej wywołuje w tej... Me puhuimme makrotaloudellisista ehdoista. Puolan kanta on hyvin kiistanalainen tässä asiassa. Tätä on pidetty kiistakysymyksenä myös täällä aluepoliittisessa valiokunnassa. Totesit, että olisi epäreilua, jos me olisimme ainoita, jotka joutuisivat kärsimään tästä ehdollisuudesta. Haluaisin kuitenkin tietää asiasta hieman lisää yksityiskohtia. Maastrichtin sopimushan oli hyvin selkeän sanainen. Tiettyjä sanktioita määrättiin makrotaloudellisten ehtojen mukaisesti ja täällä käytetäänkin eri sääntöjä. Puhutaan lisäsanktioista, lisärangaistuksista, jotka voivat sitten estää kohesiopolitiikan täytäntöönpanoa. Minä itse olen puolalainen, mutta täytyy sanoa, että en täysin ole teidän argumenttinne kanssa samoilla linjoilla siitä, että tämä olisi meille epäoikeudenmukaista rangaistaan muita. Minä en halua ainoana joutua kärsimään. Tämä on hieman se ajattelutapa. Minusta pitäisi löytää järkevä toimintatapa kaikkien kannalta niin, että politiikka olisi tehokasta, mutta että myös tiettyjen jäsenvaltioiden odotukset täyttyisivät. Tähän suuntaan puheenjohtaja Hybner johtaa työtämme. Tämä argumentti toki on mielenkiintoinen, mutta ei kyllä täysin poliittisesti minua vakuuta. Vielä kysymys herra Brownille. Tsekin tasavallassa lähti liikkeelle samanlaisesta hallintorakenteesta kuin meilläkin. Teilläkin on tiettyjä rakenteita ja tietynlaisia jakoja hallintorakenteessa toteutettu. Pohdinpa vain, haluatteko antaa paikallistasolle mahdollisuuden hallinnoida rahastoja? It's a to see. Kiitoksia harvoin täällä näkee näiden kahden maan ministereitä puhumassa näistä politiikan aloista. Pari kysymystä. Kohta tulee kymmenen vuotta kuluneeksi siitä, kun liityimme unioniin jäsenvaltioksi ja siitä näkökulmasta katsottuna vain ainoastaan sitä näkökulmasta asiaa voidaan tarkastella. Uskotteko, että aluepolitiikan tavoitte olisi saavutettu, eli aluepolitiikan ja rahastojen rooli vähentää, on omien vähentämään alueiden välisiä eroja, siis ei maiden välisiä, vaan alueiden välisiä eroja. Uskoakseni te sanoitte, että yksi euro ikään kuin lisää taloudellista suorituskykyä tai tulosta. Köyhät alueet ja rikkaat alueet, näiden välillä siis eroavaisuudet pienenisivät. Olkaa Smolkova, olkaa Ďakujem pekne. <clears throat> Mám jednu otázku na obidvoch pánov. A... Minulla olisi molemmille herroille yksi kysymys, jos sallitte. Lähdetään liikkeelle ministeri Brownista. Oman puheenvuoronsa johtopäätöksissä hän kommentoi aamupäivän äänestystä. Haluaisin kysyä häneltä, onko hän uusi uudessa hallituksessa vai oliko hän mukana jo aiemmassa Netsasin hallituksessa? Jos hän oli mukana, niin helmikuussa hänen olisi pitänyt tämän 900 miljoonan N plus 3 eh, säännön toteuttamista. Tämä nyt oli vain tällainen sivuhuomautus. Puola ja sekin tasavalta kuuluvat niihin jäsenvaltioihin – joissa määrärahojen jako ja hankkeiden määritteleminen tapahtuu niin, että sitä ei toteuteta pelkästään keskustasolla, vaan myös itsehallinnollisilla alueilla osittain. Mikä on teidän näkemyksenne? Mikä on näiden määrärahojen osuus, onko se riittävä, merkityksellinen kohesiopolitiikan tavoitteiden saavuttamisen kannalta niin, että se voi toimia tehokkaasti, niin että sitä voidaan paremmin valvoa ja että voitaisiin estää korruptiota. Tätä te ette maininnut, mutta me luemme lehtiä ja tiedämme, että jotkut maat ovat parempia, jotkut huonompia tässä asiassa. Silloin kun varoja jaetaan itsehallintoalueille, niin voidaan paremmin taistella korruptiota vastaan ja käyttää varat paremmin hyödyksi. Viktor Bosti. Kiitos, Postinaru. Thank you so much, Madam Chair. I would first... Uh, Kiitoksia. Haluaisin ensinnäkin toivottaa tervetulleeksi molemmat puhujat. Minulla oli ilo ja kunnia tehdä yhteistyötä Puolan hallituksen edustajien kanssa, kun toimin esittelijänä. Myös tapasin alivaltiosihteeri äh, Brownin ainakin kaksi kertaa, ja se oli erittäin hyvä kokemus. Äh, siinä vaiheessa paljon parempi kokemus kuin mitä minulla on ollut aikaisemmin äh, Romanian hallituksen edustajien kanssa. Ja sitten haluaisin korostaa sitä, joka, sitä roolia, mikä Puolalla on koheesiopolitiikassa, koska siellä on käytetty hyvin innovatiivisia konsepteja kohesiopolitiikan abstraktioihin. Puolassa on saatu kaikkein johtavimmat kokemukset kohesiopolitiikasta ja minä olen romanialainen niin ja olen iloinen, että nähdään, että 2004 liittyneistä maista yhdestä on tullut tällainen johtava kilpailukykyinen voima kun se tosiaan innovoi tätä kohesiopolitiikkaa, panee sitä täytäntöön. Eli uudetkin tulokkaat joskus selviytyvät äh, paremmin asioista kuin äh, vanhat tekijät. Ja sitten pikkasen äh, kyllä sanon vastaan herra Brownille, eli liian paljon tällaista hallitusten välistä työtä haittaa kohesiopolitiikkaa. No, jos muistaa mitään neuvoston päätelmässä sanottiin helmikuussa, niin itse asiassa liian paljon hallitusten välistä yhteistyötä myös haittaa tulevaisuuden kohesiopolitiikkaa. Ja se on sellainen asia, mitä me kaikki yhdessä parannamme jatkossa. Tästä pitää ottaa opiksi. On ikävä tunnustaa sitä, mutta kyllä parlamentti on tehnyt parhaansa siirtääkseen edelleen tätä hallituksen välistä työtä tulevaisuutenkin. Ja sitten jotain Romanian kokemuksista. Teidän kokemukset olivat tärkeitä meille kaikille. Ja Romaniassa, ja näin on tutkimuksessa todettu Romaniasta, että meillä on laillista ja institutionaalista epävakautta. Tämän myös tsekkiläinen puhuja mainitsi, mutta Romanian tapauksessa Tämä on ollut vielä paljon äh, laajempi ongelma ja vielä enemmän haitannut kohesiopolitiikkaa. Tällainen poliittinen puuttuminen asioihin ja suhteet äh, poliittisiin päätöksentekijöihin, sillä on ollut dramaattiset vaikutukset ja julkiset hankinnat ja sitten tilintarkastustoimiston totesi, että päätökset, joita on tehty, niin on esimerkiksi keskeytetty kuusi projektia, joiden arvo oli kuusi miljardia euroa. Tämä oli aika ikävä perintö, joka saatiin vuodelta 2009 vuodelle 2011. Tässä Romania täytyy ottaa opiksi. Sitten strategian puute. Olen hyvin vaikuttunut puolalaista mallista. Se on tällainen eurooppalainen tapa tehdä politiikkaa ja se, miten Puolassa laaditaan strategioita maan tulevaisuutta varten. Romanien tapauksessa ei ollut mitään todellista strategiaa. Pikkurukkauksia siellä sun täällä. Sitten meidän kapasiteettimme meille tuli vaikeuksia kriisin myötä yhteisrahoitukseen ja sitten vuoden budjetissa olisi pitänyt sitoutua vaikkapa seitsemän vuoden poliittiseen toimenpanoon. Eli vuotuinen yhteisrahoituksen rahoittaminen oli pakollista ja nyt vasta Promannissa on puututtu tähän ongelmaan. Ja sitten meillä kapasiteetti oli hallinnossa ja toimintojen välillä hyvin heikkoa. Jos Puolassa ja Tsekissä onkin ehkä laitoksia, jotka ovat valmiita suunnittelemaan, palemaan täytäntöön ja e, tarkistamaan ja valvomaan politiikan täytäntöönpanoa, niin Romaniassa, eikä pelkästään Romaniassa, mutta en halua nyt tähän mm, tässä ruveta muitakin maita vielä syttelemään, mutta meillä on ollut hyvin heikkoa tämä suoriutumuskyky hallinnossa ja valtion laitoksissa. Se on ollut suorastaan este kohesiopolitiikan onnistumiselle. No, lopetan tähän, mutta kiittäisin vielä ja sanoisin, että tämä keskustelu on niin tärkeää, ei pelkästään sen takia, että opitaan virheistä menneisyydessä, vaan myöskin komissiolle, koska se mitä tosiaan apulaisvaltiosihteeri sanoi ja myös poloministeri, niin eh, tämä on tosiaan komissiollekin ihan hyvä opetus, että tässä yksinkertaista ja sitten pitäisi olla yhteiset eh, standardit. Eli milloin esimerkiksi määrärahat, määrärahojen laksaminen keskeytetään. Siihen pitäisi ryhtyä vasta silloin, kun on soveltu samoja standardeja ja kriteerejä, eikä pitäisi jättää ö, eh, mitään sijaa subjektiivisuudelle. Kolme pohjaa ja aika on jo loppu. Eli puhukaapas mahdollisimman lyhyesti ja keskittykää kysymyksiin. Musenkovic, Blasak ja Malecic. Ja sitten lista on suljettu. Olkaa hyvä. Thank you very much. Kiitoksia puheenjohtaja Rova Hübner. Haluaisin kiittää ministereitä Puolasta ja Tsekin tasavallasta. Ja tässä yhteydessä erityisesti haluan viitata siihen hyvin hedelmälliseen yhteistyöhön, jota Kroatia ehdokasvaltiona on tehnyt molempien hallitusten kanssa. Aivan erityisesti haluan kiinnittää huomioon niihin kokemuksiin, joita me olemme saaneet Kroatian alueiden ja Puolan voivotsvien välillä – Olemme tehneet hyvää yhteistyötä, olemme tehneet yhteistyösopimuksen neljän Kroatian äh, alueen välillä. Karpatski, Splitsko-Dalmatinska, vid Varminsko-Mazurski Primorsko-Goranska, vid Zabatno-Pomorski. All of this experience that Poland... Kaikki nämä Puolan kokemukset, joita meillä on alueiden vahvistamisesta sen suhteen, miten kohesio rahoja voidaan vastaanottaa, on ollut hyödyllistä yhteistyötä. Näiden tietojen avulla voimme tulevina vuosina uudessa MFFssä vastaanottokykyä vielä tehostaa. Meillä on suuria eroja, joten kaikki teidän reseptinne välttämättä eivät ole sovellettavissa meidän tapauksessamme. Katson kuitenkin, että koska meillä on yksi E- enemmän kuin 1,1 miljardia euroa käytössämme tulevassa rahoituskehyksessä, niin katson, että tällaiset yhteydet, joita meillä tähän mennessä on ollut, voivat olla vastaanottokyvyn kannalta ja kehittämisen ja strategisen kehittämisen tavoitteiden kannalta hyödyllisiä. Tämä yhteistyö on ollut todellakin hyvää molempien hallitusten kanssa. Very much, Chair. Uh, first I would like... Kiitoksia rouva puheenjohtaja. Alkuun saanen niin kiittää vieraitamme näistä alustuksista. Saanen ottaa esille yhden tärkeän asian. Me olemme oppineet viime kaudelta hyvinkin paljon ja hallituksemme lähestymistapa tulevaa kautta silmällä pitäen on parempi kuin aikaisemmin. Tarkoitan tällä sitä, että operatiivisten ohjelmien määrää lasketaan 24-8. Sitten meillä olisi yksi metodologia kaikkia ohjelmia varten ja yksi infojärjestelmä kaikissa maissa. Mielestäni tämä on tulevaisuutta silmällä pitäen tärkeä asia. Nyt kysyisin molemmilta ministereiltä, ministereiltä, onko teillä ollut minkälaisia ongelmia esimerkiksi lainsäädäntöön liittyen? Onko olemassa mitään ongelmia nähtävissä tai odotettavissa tulevaa kautta silmällä pitäen? Madame Malet, viimeisenä Maletic. Thank you very much, Madame Chair. Kiitoksia. Haluaisin myöskin kiittää hienosta esityksistä kollegoja äh, Tsekin tasavallasta ja Puolasta. Muutama kysymys. Yksi koskee toimenpiteitä. Miten panitte täytäntöön tätä suunnitelmaa ja sitten yhteisrahoitusta ja ennakkorahoitusta. Miten te tämän toteutitte, minkälaisia rahoitusvälineitä teillä oli käytössä? Ja sitten, miten yhdistätte nämä säästötoimet sen kanssa, että täytyy myös parantaa investointia kohesioon ja panna täytäntöön kohesiopolitiikkaa, koska nämä kokemukset olisivat meille tärkeitä Kroatiassa – ja sitten kolmanneksi projektien valmistelu. Olette, haluatteko jo aloittaneet 2014-2020 projektien valmistelun? Tiedätte, että teillä on tämä ähm, aloinen ohjelma, mutta muutamat tärkeät hankkeet äh, vielä edellyttäisivät hyvin varhaista suunnittelua, eli olisimme halunneet kuulla joko olette aloittaneet. Ivas. Kiitos. Ivas Godmanlis. Ja listahan oli jo kiinni, mutta jos lyhyesti puhut. Seurasin molempien ministerien puheenvuoroja hyvin tarkkaan. Kysymys menee tsekkiin. Mitä siellä oikein tapahtuu? Maksut sosiaalirahastosta. Eihän tämä paljonkaan ole, mutta ne on nyt pysäytetty 2011. Tässä ei mitään eroa ole. Ja sitten 2012 pysä, pysäytettiin. Jos katsotaan sekin tasavalta ja sosiaalirahasto, niin tässä on samanlainen tulos ilman mitään muutosta sitten helmikuun. Nyt on kuitenkin äh, viimeinen vuosi, 2013 vastaanottokykyä ei pystytä tammikuusta syyskuuhun millään tavalla kasvattamaan. Ja sitten aluekehitysrahasto, suokaa anteeksi, tilanne on käytännössä sama. Heinäkuun viimeisenä päivänä sitten yhtäkkiä pystyttiin vastaanottokykyä kasvattamaan. Kuulin kyllä, että, että maksoitte tästä kovan hinnan ja niin edelleen, mutta Vlasekin mietinnön kannaltakin, joka osoitti, että meillä on näiden määrärahojen perumistapauksia, jotka voivat olla hyvinkin vakavia. Romaniassa näin on käynyt ja sitten Tsekki on siellä kakkosena, kun ajatellaan kuinka paljon määrärahoja pitää kenties peruttaa, kun katsomme vuosia 2011, 2012 ja 2013. kun ajattelen metodisia tarpeita, mikä tässä on pääsyy? Poliittinen, alueellinenko? Raha toki on erityisasemassa, sinne annetaan lisää rahaa. Mutta kokonaisuutena sekin tasavalta menettää. Eli 22 prosenttia vähemmän kuin tällä hetkellä. Mutta mikä tähän on syynä? Tehän olette muutoin eh, yksi Euroopan parhaista. Kiitos. Haluaisin pyytää ministereitä puhumaan, mikä sitten järjestys onkaan. Olkaa hyvä. Okay, so Czech Republic first. Then... Ensin Tsekin tasavalta. Uh, for the questions and for the... Paljon kiitoksia näistä kysymyksistä ja palautteesta. Saanen sitä ihan lyhyesti nämä vastaukseni. Ensimmäiset kolme kysymystä liittyvät toisiinsa ja alueiden rooliin. Mikä prosenttiosuus pitäisi varata aluetasolle, mikä on alueellisissa eroissa tämä EU-varojen rooli ja sitten vielä tämä varojen hallinnointi ja yritän nämä niputtaa toisiinsa. Nämä alueelliset eroavaisuudet ovat kasvaneet ja pienentyneet. Sean Bachtel voisi yksityiskohtaisemmin anneta, antaa tähän vastauksen, koska minä en ole alan asiantuntija, mutta mitä tulee aluetasoon, NATS 2 taso, niin eroavaisuudet ovat pienentyneet, eli jäsenvaltioiden välilläkin nämä erot ovat pienentyneet, mutta vielä pienimmällä alueellisella ö, tasoilla ero on sitten taas kasvanut. Ja tästäpä syystä me emme tarkastele vain ainoastaan alueiden merkitystä ja kuntien merkitystä, vaan me yritämme kohdistaa näitä tukiamme vielä pienempiin alueellisiin yksikköihin. Sitä tavalla eroavaisuuksia voidaan pienentää. Kyse ei ole kuitenkaan vain enää hallinnosta, vaan monitasoisesta hallinnosta. Ja tämä alueellinen ulottuvuus on tarkoittaa sitä, että päätöksentekovaltuuksia siirretään esimerkiksi juuri näille pienille toimija-alueille. Hallitus on päättänyt, että ohjelmien määrää pienennetään monista syistä johtuen, hallinnollisista, institutionaalisista syistä johtuen, mutta toisaalta me tarkastelemme näiden toimintaohjelmien teemoja. Tällä hetkellä järjestelmä on sellainen, että meillä on alueellisia ohjelmia, jotka saavat 18 prosenttia ja loput ovat temaattisia ohjelmia. Tällä hetkellä katsomme, että voitaisiinko ottaa käyttöön tällais, tällainen järjestelmä, jossa on kuusi temaattista ohjelmaa, ottaen huomioon niiden omat tavoitteet ja yritetään aluetasolla päästä kumppaneiden kanssa yhteisymmärrykseen. Katsotaan, mikä on tämä alueellinen ulottuvuus, Tarkoittaako tämä sitä, että päätöksentekoa siirretään aluetasolle? Käytetäänkö integroitua lähestymistapaa vai jotain muuta. Eli näistä kysymyksistä paraikaa keskustellaan, mutta me emme missään nimessä halua ajautua siihen, että alueellisella tasolla hallinnollinen toimintakyky lamaantuisi. Tällä hetkellä keskustellaan vielä tästä rakenteesta ja prosenttiluvuista, mutta meidän laskelmamme käytännössä tarkoittaa sitä, että tämä prosenttiosuus kasvaa suhteessa nykyisiin, eli ollaan jossain 25-30 prosentissa, mutta näistä kysymyksistä vielä keskustellaan ja, ja me käymme vielä ministeriöiden kanssa keskustelua näistä yksityiskohdista tarkoituksena on pienentää päästöä, joten täytyy katsoa, mistä nämä päästöt ovat peräisin, ja näin ehkä tietyissä tapauksissa joudutaan tekemään alueellisia eroja, tai sitten on tarkasteltava myöskin näitä institutionaalisia toimintamalleja. Näistä keskustelu, näitä keskusteluja siis paraikaa vielä käydään, ja sitten kollega Moralska, teidän kysymyksenne, voidaanko todellakin EU varojen avulla pienentää alueellisia eroavaisuuksia. Kyllä me tiedämme, että on olemassa pyrkimyksiä keskittyä EU-tasolla työpaikkoihin ja kasvuun, mutta sitten kohesiopolitiikalla taas tavoitteena on EU 2020 tavoitteiden saavuttaminen. Me olemme vakuuttuneita siitä, että tämän kohesiotavoite pitäisi huomioida tulevalla kaudella Meillä pitäisi olla viisi prioriteettia käytettävissä. Alueelliset strategiset tavoitteet ovat keskeisellä siellä, mutta tämä kaikki edellyttää sitä, että kaikki äh, alueelliset eriävät tarpeet voidaan huomioida. Kollega Smolkova vietasi korruption. Me emme sitä ottaneet tässä nyt esille. No, 99 prosenttia virheistä ovat tahattomia, mutta tietenkin kansallisen tasolla ongelmia syntyy juuri näistä otsikoihin päättyvistä tapauksista. Me yritämme kuitenkin yksinkertaista järjestelmää, koska sitä kautta voidaan välttyä näiltä turhilta, tahattomilta virheiltä ja paraikaa keskustellaan myöskin korruptiovastaisen taistelun strategiasta. Sitä kautta päästään käytännön toimintamalleihin ja näistä kysymyksistä keskustellaan komission edustajien kanssa. Ja Katsomme myöskin, mitä Transparency International ja muut toimijat ovat alalla saaneet aikaiseksi. Jos meillä on selkeämpi projektien jako, valintajärjestelmä käytössä, niin silloin myöskin tilanne paranee. Kollega Vlasakin esittämä kysymys. Eli tämä vaikutus lainsäädäntö, missä määrin tämä yksinkertaistuisi. Me voimme sanoa tässä yhteydessä, että vain ainoastaan kansallisella tasolla ja kansallisessa lainsäädännössä voidaan tehdä virheitä ja minä en usko, että EU-tasolla sovitut järjestelmät voisivat aiheuttaa näitä ongelmia. Ja sitten mitä tulee tähän ennakkorahoitusjärjestelmään, me olemme analysoineet koko kauden aikana juuri sitä kysymystä, että miten voisimme tuen saajia auttaa, jotta heidän ei tarvitsisi turvautua turhaan lainoihin. Ennakkorahoitus tarkoittaa siis ex ante järjestelmää. Se on riskialtis eri, eritoten ottaen huomioon tämänhetkisiä määräyksiä. Kansalaisjärjestön osalta tätä järjestelmää voidaan soveltaa. Useimmissa tapauksissa käytetään muutettua maksujärjestelmää, ja se tarkoittaa sitä, että instituutiot voivat maksaa, kunhan tällainen ennakkotarkastus on tehty. Sitten rahoituksellinen vakauttaminen, kyllä sitä on toteutettu, säästötoimenpiteisiin on jouduttu turvautumaan, mutta tähän mennessä emme ole vielä törmänneet sellaisen ajattelutapaan, etteikö tällaista unionin tason yhteisrahoitusjärjestelmää voitaisiin myöskin käyttää hyväksi. Mitä tulee sitten projektien valmisteluun, siihen liittyen pari kommenttia tasolla paraikaa katsomme tuleviin ohjelmiin liittyen. Eli teemme näitä ex ante arviointeja. Katsomme, miten näitä varoja voidaan käyttää hyväksi. Lisäksi olemme avanneet myöskin teknisen tuen pisteemme. Tarkoituksena on auttaa tulevia tuen saajia. Eli tässä ollaan siis tekemässä tällaista strategista valmistelutyötä. Ja sitten vielä tähän viimeisempään kommentin tai retorisen kysymyksen. Kyllä riskinä on, että varoja joudutaan jäädyttämään, mutta me olemme käyttäneet pidemmän aikaa järjestelmää, joka on toiminut ja minä en pidä N plus 3 järjestelmää hyvänä ja sen jälkeen siirryttäisiin vuoden 2013 jälkeen N plus 2 ja sen jälkeen taas N plus 3. Minun mielestäni se ei ole mitenkään looginen lähestymistapa, mutta ongelmana on juuri tämä vuosi. Tämä, ollut, tämä vuosi on ollut kohesiomaille hankala, mutta me olemme alusta lähtien sanoneet, että tämä oli hieno lahja, tämän olemme itse hyväksyneet, mutta N plus 3 ensimmäisen kolmen vuoden aikana on toiminut, mutta se on aiheuttanut myöskin ongelmia. Tällä hetkellä joudumme maksamaan kaksinkertaisesti näitä varoja ja me tiedämme, että tällä hetkellä hallintopuolella tällaisia varamääriä ei voida hallinnoida, joten me olemme pyrkineet vain yksinkerta- tai poistamaan näitä ongelmia, ja kuten jo totesin, niin me olemme joutuneet turvautumaan myöskin tiukkoihin ja on, epämiellyttäviin ratkaisumalleihin. Olisi tietenkin hyödyksi omalle maallemme käyttää tätä järjestelmää jatkossakin hyväksi, mutta katsotaan sitten mitä tulevan pitää. Kiitoksia. Kiitoksia, herra ministeri. Nyt haluaisin pyytää Kubiakia käyttämään puheenvuoron. Olkaa hyvä. Take it from here. Uh... No ei tässä nyt varmaan paljon enää minulle kommentoitavaa, mutta voisimme käydä läpi nämä kysymykset siinä järjestyksessä, niin tulivat. lähtsin liikkeelle tästä kysymyksestä, joka koski makrotaloudellista ehdollisuutta. Meidän kantamme tässä on se, että emme halua mitenkään tasapuolisesti kaikkia jäsenvaltioita ryhtyä rankaisemaan, vaan koetamme pyrkiä siihen, että sääntely olisi tasapuolista ja samat säännöt koskisivat kaikkia, koska ongelmana tässä näiden liiallisen alijäämien kanssa on se, että se on hyvin äh, laajalle levinnyt ongelma, eikä se pelkästään koskee äh, näitä äh, saajamaita, vaan myös maksajamaita. Ja näiden nettomaksien on hyvin helppoa puhua makrotalouden ehdoista tilanteessa, jossa eh, niitä ei eh, tämä sääntö ollenkaan itseään koskee. Eli sitä minä tässä yritän sanoa ja omassa puheessani viittasinkin juuri tähän seikkaan ja sanoin, että pitää harkita ja varovasti edetä, kun harkitaan tätä EUn taloudellista ohjausta ja sitten äh, hallintoa ja sitten kohesiopolitiikkaa. Eli kyllä tässä koitetaan löytää jonkinlainen kultainen keskitie tähänkin asiaan. Sitä mä yritin sanoa. Ja sitten seuraava kysymys koski sitä, että tarvitaanko Euroopan rahoitusta jatkossa samalla tavoin kuin nyt. No, no meidän tapauksessamme siis Puolassa niin olemme havainneet, että alueet ovat lähentyneet ja tämä prosessi jatkuu edelleen. Puhun tässä siis äh, alueiden lähentymisestä paitsi Puolan sisällä, niin myös EUn keskitason nähden. Eli tämä on jatkuva prosessi ja varmasti vielä tarvitsemme EU-rahoitusta jatkossakin, koska on olemassa vielä eroavaisuuksia Puolassa. Eli haluamme jatkaa Puolassa hallitus on vuosien ajan korostanut sitä, että mitattavat kohesiopolitiikan hyödyt, eli siis äh, tämän taloudellisen yhteiskunnallisen kasvun lisääminen ja sitten se, että äh, vähennetään näitä kehitys, äh, kehityksen kulkuja ja lievennetään mahdollisia kriisejä, niin nuo uhkat ovat edelleenkin olemassa. Emme niistä ole vielä päässeet eroon ja tosiaan eh, sitten jos katsotaan tätä alueiden välillä Puolassa ja sitten jäsenvaltioiden välillä koko Euroopan unionissa, niin eh, vastaukseni on, että kyllä tulemme tarvitsemaan noita varoja tulevaisuudessakin, eikä pelkästään Puolassa, vaan eh, kun Euroopan unioni edelleen laajenee, meillä on nytkin uusi jäsenvaltio, eli kraateja, eli nämä konseptithan mm. ovat olemassa paitsi Puolaa ja niitä kymmentä valtiota varten, jotka tulivat eh, jäseniksi 2004 ja sitten 2007, vaan muitakin tulevia jäsenvaltioita varten. Sitten kolmas kysymys koski tällaista hajannuttamista Euroopan tukirahojen vastaanotossa. Ja tässä mainittiin nämä muutamat alueet Tsekissä ja Puolassa ja Puolassa olemme hyvin ylpeitä siitä, että olemme ottaneet omia hallituksen uudistuksia, hallinnon uudistuksia jo 2000 Äh, näin 90-luvulla ja 90 jo aloitettiin tämä, kun tuli ensimmäiset vapaat vaalit. Silloin puhuttiin vain ja ainoastaan siitä, että pitää luoda tällainen kuntahallinto ja tämä prosessi vietiin loppuun ensimmäinen ensimmäistä 99, kun sitten vielä lopulta luotiin nämä ö, seudut ja nämä voivotsit. Ja sitten jos katsotaan näitä muita maita, Romania, Bulgaria ja muita, niin, niin tässä ehkä voitaisiin käyttää mittarina tätä Euroopan unionin rahoituksen vastaanottokykyä. Ja aina sanoisin, että niin, me olemme siis ottaneet omat, oman alueidemme hallinnon mukaan tähän prosessiin. Kaikilla alueilla ja seudulla on omat hallintonsa omaa alueohjelmaansa varten. Ja sen takia meillä on siis 28 prosenttia tämä vastaanottokyky ollut. Ja sitten ehkä muutkin tulevat noudattamaan tätä samaa mallia. Olemme onnistuneet tässä tosiaan näin pitkälle ja seuraavia ö, rahoitusnäkömiä varten, niin aiomme vielä enemmän antaa vastuuta itselleen alueille näiden varojen hallinnoinnissa. Päätimme hienottaa tätä järjestelmää edelleen ja aiomme nimi, nimittää 60 prosenttia nyt ö, tähän työhön verrattuna 37 prosenttiin tällä hetkellä. Siis 60 prosenttia näistä Euroopan unionin alue- ja kohesiopolitiikan rahoista mm, osoitetaan suoraan alueelle ja olemme tässä aika hyvin onnistuneet. Sitten toinen kysymys kuului, että mikä on korruption taso, ja mitenkä sitten tosiaan tämä hajannuttaminen, niin eikö se sitten aiheuta vielä, vieläkin isompaa uhkaa näiden ohjelmien mm, rehellisen hallinnon suhteen. No ei meillä ole tällaista havaittua. Ainakin meillä puolessa niin meillä on yksi alhaisimpia virheprosentteja, tai sanotaan nyt vaikka korruptiota sitten – Eli tämä jannuttaminen kyllä meillä taitaa tosiaan toimia. Ja kun käyn muissa maissa, e- e- eikä pelkästään EU-jäsenvaltioissa, vaan muuallakin, siis Romaniassa ja Bulgariassa, niin olen kysyn, minulta kyseltään tästä hajannuttamisprosessista, mutta sitten kun minä menen vaikka Kasakstaniin ja minulta kysytään, miten näitä rahoja pitäisi käyttää, olivat ne sitten mistä hyvänsä peräisin EU-sta tai jostain muualta. vaikka öljystä, niin sitten voimme tarkastella tätä mallia. Ja voin omalta osaltani sanoa, että kun otetaan nämä kolme tasoa tässä hajannuttamisessa, niin se kyllä on hyödyttänyt. Siitä saadaan selkeyttä ja varoja hallinnoidaan rehellisesti. Ja sitten myöskin äh, nämä varat voidaan hyvin tehokkaasti käyttää. Tietenkin aina joku yksittäinen tapaus tietenkin voi tulla eteen, jolloin oh, havaitaan ongelmia. Eihän sitä kukaan voi äh, kiistää, mutta enemmänkin se on varmasti poikkeus kuin sääntö. Sitten, sitten Kroatian jäsenten kommentit. Äh, oli äh, hienoa kuulla tämä ja on hyvä, että meidän ministerimme tekemät yhteistyötä molempien maiden kanssa ja että olemme tässä tosiaan vierailleet puolin ja toisin ja lähettämme asiantuntijatiimejä puolin ja toisin ja levitämme tätä tietoa siitä, miten voidaan tätä hallinnointia hajauttaa ja nostaa tätä vastaanottokykyä myös teidän maissanne. No, mitäpäs tässä voi muuta sanoa? Voin vain sanoa, että niinpä niin. Kyllä, meillä siis tätä yhteistyötä on. Uh, thank you. Uh, I think that... Niin, kiitos. No, ehkäpä tässä nämä muut asiat jo tulivatkin Tsekin kollegan suulla esille. Olisi, olisin voinut ehkä muutamasta asiasta pitempäänkin puhua. Tietenkin me tässä siis valmistelemme nyt uusia hankkeita 2014-2020 kautta varten esimerkiksi kuljetusalalle. Aja, avaamme uuden tarjouskilpailun uhkat ja rahoitus. Kollega jo näistä puhui. No eiköhän siinä tullut kaikki. Jos vielä oli jotain, niin jatketaan ihmeessä. Good morning, uh, want to say something, but please. Olkaa hyvä. Niin, halusin esittää todellakin konkreettisen kysymyksen molemmille ministereille. Tämä liittyy makrotaloudellisiin ehtoihin ja tämän illan taisteluihin voi olla, että tämä on viimeisin kokous, jossa kompromissiin päästään. Te olette hallituksen jäseniä, ministereitä ja suurlähettiläät ainakin ovat olleet mukana muotoilemassa tätä periaatetta. Me olemme saaneet viimeisimmän tekstiversion neuvostosta. En tiedä, minkälaisella enemmistöllä se on hyväksytty. Kahta periaatetta käytetään, jotta ei rahoja makseta tietylle maalle. Jos maa ei noudata liiallisen budjettivajemenettelyn sääntöjä, jolloin ei, niin 50 prosenttia varoista vedetään pois. Ja tämän jälkeen toisessa vaiheessa lisää. Ja toinen kriteeri, jos maa on epätasapainossa, jos on liiallinen epätasapaino esimerkiksi vaihtotasessa ja kauppatasessa, niin suuria rahasummia sitten pysäytetään. Kysymykseni kuuluu, katsovatko kaikki ne maat, jotka ovat tästä sopineet, että nämä kriteerit, jotka ovat paljon tiukemmat kuin mitä komission alkuperäisessä versiossa oli, eivät niihin sitten pätisi, että niihin ei näitä sääntöjä sovellettaisi. Eurostatin mukaan vaje koskee 16 maata. Siellä on budjettivaje, joka ylittää 3 prosentin rajan mukaan luettuna Puola ja Tsekki. Onko teillä tietoa siitä, miksi tällainen konsensus, kun kerta näistä kahdesta asiasta on sovittu? Jos komissio leikkaa rakennerahastoja, niin ei se teidän vajettanne paranna pennilläkään. Vajen poistaminen tarkoittaa sitä, että muualta pitää leikata eikä rakennerahastoista. Tämä nyt ei välttämättä ollut niin kovin kohtelias, miellyttävä kysymys. Kiitos. Nyt aika alkaa todella olla lopussa, eli aivan lyhyesti, kuka haluaa vastata? Aivan lyhyt vastaus tähän. En tietenkään voi sanoa, kuka tästä nyt sitten meni sopimaan, mutta tilanne on nyt tällainen. Jos palamme menneeseen, niin ei se auta missään muotoa, jos yritämme keskustella ja neuvotella siitä, miten tilannetta parannetaan. Näinhän minä totesin. Mainitsitte, että 16 maassa on liiallinen budjettialijäämä. Tätähän minä juuri yritin sanoa. Kyseessä on paljon laajempikin ongelma kuin makrotalouden ehdollisuutta sovelletaan tuen saajoihin. Tämä oli minun tärkeä kommentti, niin Kenties sekin kollega voi tähän vielä lisätä. My best topic I have... Uh, niin, pari kommenttia. Tietenkin meidän täytyy delegoitua säädöksiä käyttäen tarkentaa tilannetta. Eli tässä työssä on mukana Euroopan parlamentti ja luotan vakaasti siihen, että asiasta vielä keskustellaan täälläkin. Ja ihan lyhyesti vakaumukseni sen suhteen, mitä tulevan pitää. Tasavertainen kohtelu. Jos nyt linkitetään tämä budjetti- ja rikkomusmenetelmä vain yhteen politiikkaan, niin minun uskallakseni tämä ei voi toimia. Ja minä yritän tämän viestin välittää eteenpäin myöskin kansallisella tasolla. Haluaisin päättää tämän esityslistan kohdan käsittelyn. Haluan kiittää ministereitä mielenkiintoisista puheenvuoroista ja keskustelusta, jota juuri kävimme. Kiitos vielä kerran. So, Dear colleagues, we move to the next point of our agenda. Hyvät kollegat, voimme siirtyä seuraavaan kohtaan esityslistalla. Kohta 19. Julkinen kuulemistilaisuus. Keski- ja Itä-Euroopan maiden kokemukset kohesiopolitiikan täytäntöönpanosta. Mitä on opittu ja mitkä ovat tulevaisuuden näkymät? Ensin haluaisin antaa puheenvuoron ensimmäiselle asiantuntijallemme, professori John Backlerille. Hän puhuu Keski- ja Itä-Euroopan maiden kokemuksista kohesiopolitiikan täytäntöönpanossa. Olkaa hyvä. Uh, Muistuttaisin, että aika rajoitteista johtuen Very, uh, Tarkkailen uh, tarkkaan kellon kulkua. Kiitos puheenjohtaja, hyvää iltapäivää. Hyvät naiset ja herrat. Minä olen Euroopan politiikan tutkimuskeskuksesta Strathclyden yliopistosta Glasgowsta. Tämän julkisen kuulemisen aluksi minua on pyydetty esittämään yleiskatsaus kohesiopolitiikan täytäntöönpanosta Keski- ja Itä-Euroopassa. Ensin haluaisin lyhykäisesti muistuttaa siitä, kuinka paljon varoja on annettu tähän politiikkaan ja mihin se on käytetty. Ja sitten mielenkiintoisimpia kysymyksiä siitä, miten EU 12, puhun niin sanotuista uusista jäsenvaltioista, ovat edistyneet taloudellisesti, miten hallinnointi on edennyt ja mitä voimme ottaa opiksi täytäntöönpanosta ja hallinnoinnista tämän politiikan osalta. Oli hyödyllistä kuulla juuri kahden ministerin puheenvuorot. Niissä saimme selkeitä esimerkkejä niistä seikoista, jotka minäkin nostan esille. Ensin indikaatio vuosittaisesta maksusitoumuksesta, joita on tehty eri maissa 2004-2006 eh, vihreällä ja nykyinen kausi sinisellä. Juuri kuulimme, kuulimme Puolan ja Tsekin tasavallan kokemuksesta ja siitä, mikä on yleinen rahoitustaso näissä Keski- ja Itä-Euroopan maissa. Nämä maat ovat olleet menestyksekkäitä tai sitten eivät. Sillä on merkitystä myös kokonaisuuden kannalta. Toiseksi Välttämättä tämä ei nyt kallolta käy niin selväksi, mutta tässä kuvassa osoitetaan, mikä on rahoituksen merkitys kussakin jäsenvaltiossa prosenttiosuutena BKTstä vasemmalla ja, ja sitten eurona per pää vaakatasolla. Näette suurta vaihtelua suhteellisessa taloudellisessa merkityksessä eri maiden välillä. Ja tämä ei oikeastaan vastaa suoraan vauraustasoa verrattuna tähän mekanismin käyttöön. Vielä johdannonomaisesti näette näissä pylväissä sen, mihin rahoitusta on käytetty minkälaisiin teema-alueisiin. Vihreät ovat suurimmat pylväät ja siellä puhutaan infrastruktuurista, tie, raidehankinnoista, laajakaistoista, ympäristöstä, infrastruktuurista yleisesti ja pienemmässä määrin tietoa ja innovointia, työllisyyttä ja koulutusta. Nyt sitten suoritustasoon Toki voimme katsoa mennyttä jaksoa taaksepäin, kun tiedämme, minkälainen tämä koko sykli on ollut. Kiemaissa on menestetty varsin hyvin, kun katsomme niiden menestystä verrattuna keskiarvoon, 25 jäsenvaltion keskiarvoon. Historiallinen tieto on se, että silloin kun maat ensimmäisenä kautena saavat kohesiovaroja, niin tämä on toki vaikea hallintohaaste. Vastaanottokyvyn ja varojen, määrärahojen peruumisen suhteen ja eh, korrektioiden, korjausten eh, valossa kuitenkin uudet jäsenvaltiot ovat menestyneet varsin hyvin verrattuna keskiarvoon EU-ssa kokonaisuutena. 2007-2013 on kuitenkin ollut toisen lainen kausi, paljon enemmän rahoitusta ja vaikeammat ehdot, olosuhteet. Vastaanottokyky mainittiin jo tässä keskustelussa useampaan kertaan. Nämä luvut ovat kesän alulta, ne eivät ole nyt päivitetyt tiedot, mutta perusviesti on se, että vastaanottokyvyssä on valtavia eroja maiden välillä Keski- ja Etä-Euroopassa. Kun katsotaan muutoksen vauhtia viimeisimmän vuoden aikana, niin näette suuria eroja siinä tasossa, miten vastaanottokyky on kasvanut. Niissä maissa, missä on pienin vastaanottokyky, siellä on myös hitaimmin saatu parannusta aikaiseksi. Kysymys tietysti kuuluu, mitä näillä investoinnilla tehdään. Tämä kalvo on varsin mielenkiintoinen. Siinä on DG region arviointiyksikön verkoston tietoja. Siellä on pyritty arvioimaan systemaattisemmin sitä, minkälaiset tulokset on saatu rakennerahasto varainkäytöstä tältä kaudelta. Nämä ovat arvioita, mm, bruttolukuja työpaikkojen määrän kasvun näkökulmasta. Luvut ovat varsin hämmästyttäviä. Jos vertailette sitä, että noin 9000 työpaikkaa on luotu Tsekissä. Ja muistatte, mitä valtiosihteeri mainitsi, niin toki näissä luvuissa on suuri ero. Kalvolla olevat luvut ovat äh, tilastotietoja 2007-2011 kaudelta. Luvut ovat varsin erilaisia, kun ne on standardoitu verrattuna siihen, kuinka paljon ihmisiä on, on työs, työssä eri maissa. Ongelma, joka tästä käy lävitse silloin, kun tutkimme tämän tyyppisiä tietoja, on se, että vaihtelevuutta seurantajärjestelmissä on kovin paljon ja tietojen laadussa on paljon vaihtelua. strategisissa raporteissa, joita DG Regio on antanut alkuvuodesta, on käytetty varsin diplomaattisia sanamuotoja yhteenvedossa, kun on käsitelty datan laadun ongelmia. On varsin vaikea siis arvioida, mitä tällä rahoituksella saavutetaan. Kaikista huolimatta saamme paljon tietoa totta kai työpaikoista, joita on vaikea mitata, mutta myös niistä tuloksista – tuottavuudesta, jota on helpompi mitata jossakin tapauksessa. Ja tällä kalvolla on hieman tietoja siitä. Ja seuraavassa kalvossa lukuja, joita saamme arviointiverkostosta tältä kaudelta. Tärkeää on myös se, että katsomme toki tuottolukuja, tuotantoa, mutta tämän lisäksi vaikutuksia, joita menoilla on instituutioiden rakentamisen ja hallintokapasiteetin parantumisen näkökulmasta. Strategisen suunnittelun näkökulman, kumppanuuden, seurannan ja arvioinnin näkökulmasta kohesiopolitiikalla on ollut merkittävää vaikutusta siihen, miten talouskehitystä suunnitellaan strategisesti ja miten sitä rahoitetaan ja hallinnoidaan ajan mittaan. Ja viimeisimmät kommentit liittyvät rahoituksen hallinnointia. Aivan erityisesti haluaisin esittää näkemyksiä siitä, miksi vaihtelua on näin paljon täytäntöönpanossa niin sanottuissa uusissa jäsenvaltioissa. Oikeastaan periaatteessa kyse on siitä edistyksestä, jota on saatu aikaiseksi julkishallinnossa ja uudistuksen alalla on siirrytty niin, sanotuista, niin sanotuista byrokraattisista eh, järjestelmistä uudempiin eh, hallintojärjestelmiin. Ministeri Gubiak kuvaili aluehallinnon uudistuksia ja edistystä ja sitä, millä tavalla rakenteellisia puutteita on voitu korjata, myös hallinnon puutteita, johtotason puutteita. Mehän tiedämme nämä kokemukset jo EU-15 Aikaa tarvitaan tällaisille muutoksille. Ja edelleen on pysyviä ongelmia vanhoissakin ohjelmissa ja maissa. Kiemaissa olemme nähneet ongelmia, jotka liittyvät strategiaan ja siihen, että ohjelmien hallinnointi on, yhteistä. Usein edunsaajat näkevät ohjelmat vain tukena, tukilähteenä. Ja sitten sitten usein on myönnetty tukia myös hakemusjärjestyksessä. Monissa jäsenvaltioissa kehitys on myös ollut varsin hidasta hallintorakenteen muutoksen suhteen. Ministeritkin mainitsivat sen, että edistystä on saatu sitten vuoden 2004 aikaiseksi. Hankkeiden suunnittelu on sofistikoidumpaa, kumppanitoiminta, toiminta ja alueellisten ja muiden kumppaneiden mukanaolo on kehittynyt, on investoitu äh, hankkeiden suunnitteluun ja synnyttämiseen niin, että saadaan korkealaatuisia hankkeita. On myös äh, saatu parempaa valikoivuutta hankkeiden valintaan ja on myös kehitetty arviointikulttuuria. Tilanne ei suinkaan ole vielä tyydyttävä ja on tärkeää korostaa, että nämä ongelmat eivät rajoitu pelkästään kiemaihin, vaan kyllä ne ovat yleisempiäkin ongelmia kaikissa 28 jäsenvaltiossa. Nämä ovat kuitenkin ongelmia, jotka liittyvät organisaatioiden epävakauteen. Postin Arukin tämän nosti esille. Kansallisen ja EU-järjestelmän välillä, välillä ei ole yhteisiä linjauksia riittävissä määrin. Sitten syntyy päällekkäisiä, moninaisia tarkastuksia, kontrollia. Tämä liittyy siihen, miten järjestelmät ovat rakentuneet. On viivästyksiä esimerkiksi isoissa hankkeissa. Sitten arviot ja seuranta, jotka jo mainittiin. Niin kyseessä on oikeastaan resurssien eh, jaon päätösten politisoituminen. Ja mikä on näiden päätösten merkitys talouden kehittymisen kannalta? Aivan niin kuin monet puhujat ovat todenneet, me emme voi jättää huomiota talouskriisiä ja, ja sen vaikutuksia rahoitustasoon. Yhteenvedon omaisesti toteaisin, että meillä on paljon opittavaa täytäntöönpanosta tulevalla kaudella. Päähaasteena on se, miten voimme hallinnoida ohjelmia tehokkaasti niin, että päästäisiin tavoitteisiin, eikä vain otettaisi tukea vastaan. Tämä on oikeastaan uuden säätelypaketin keskiössä. Pyritään tuloksiin ja puitteet ovat olemassa, jotta voidaan varmistaa tavoitteiden parempi toteutuminen. Totta kai tarvitaan investointia institutionaaliseen kapasiteettiin. On oltava riittävän laadukkaita inhimillisiä resursseja, moderneja järjestelyjä ja menettelyjä. Ja on tärkeää tunnustaa, että julkishallinnon laadukkuudella selkeästi on vaikutus tulosten näkökulmasta. Daniel Brown mainitsi, että Transparency Internationalin kanssa he tekevät yhteistyötä. Sielläkin arvioidaan hallinnon tehokkuutta ja läpinäkyvyyttä niin, että sitä voidaan parantaa. Olemme havainneet, että yritysjohdollakin voi olla merkitystä. Vaikkakaan julkishallinto ei ole parasta mahdollista laatua ja silloinkin kun kapasiteetissa on vielä puutteita, niin laadukas johto ohjelmien johdossa voi olla oleellisen tärkeää tulosten kannalta. Kiitoksia. Thank you very much for your interest. Kiitos mielenkiintoisesta puheenvuorosta. Nyt haluaisin pyytää seuraava puhujaa käyttämään puheenvuoron. Herra Friptu, hänen aiheenaan on Keski- ja Itä-Euroopan kokemukset kohdallisuuspolitiikan täytäntöönpanosta ja kaupunkialueiden kehittäminen. Paljon kiitoksia herra puheenjohtaja. Yritän esittää asian hyvin lyhyesti nojautuen yhteen kokemuksen Romaniassa koskien kasvukeskuspolitiikkaa ja yritän pitää alustukseni mahdollisimman lyhyenä. Käyn läpi kolme aihealuetta ihan lyhyesti ensin tämän nykyisen politiikan hyvistä ja huonosta puolista, siitä mitä on opittu ja sitten lyhyet päätelmät. Romania koostuu kahdeksasta kasvukeskusalueesta, joilla ei ole hallinnollista toimivaltaa tällä hetkellä. Vuonna 2008 tämä politiikka otettiin käyttöön Tässä on erilaisia kaupunkikeskuksia, seitsemän kasvukeskusta, yksi per alue. Poikkeuksena on Bukarestin alue, pääkaupunkialue, ja sitten alueellisia, alueellisista näkökulmasta katsottuna tärkeitä alueita. Näiden keskusten osalta meillä on olemassa ohjelmia, joille on varattu varoja esimerkiksi kaupunkiinfrastruktuuria kehottamalla yritetään parantaa elinoloja ja luomaan uusia työpaikkoja. Meillä on noin 13,5 prosenttia koko potista näille kasvukeskuksille käytettävissä ja näille kehityskeskukille on varattu noin 6 prosenttia. Kokonaisbudjetti on noin 3,7 miljardia euroa. Mitä positiivista on saatu aikaiseksi tämän kasvukeskuspolitiikan kautta? Meillä oli selkeä ja yksinkertainen kasvukeskusjaottelu. Katsottiin näitä suurimpia taloudellisia ja keskuksia, ja katsottiin myöskin asukaslukua. Kaupungit ovat meidän mielestämme tärkeitä talouden moottoreita. Lisäksi katsottiin joka alueelta tällainen kasvukeskusalue ja tarkoituksena on varmistaa tasapainoinen pidemmän aikavälin kehitysmahdollisuudet ja pyrkiä varmistamaan, että reuna-alueet hyötyvät näistä kasvukeskuksista. rahoitusta on ohjattu kaupungeille, jotka tekevät yhteistyötä ja sitä kautta yritetään saada aikaiseksi integroidut kehityssuunnitelmat. Ja sitä kautta yritetään sitten varmistaa integroitu lähestymistapa ja hyvät tulokset. Mitä puutteita tähän politiikkaan liittyy? Ongelmana on yhtäältä se, että meillä ei ole selkeää näkemystä sen suhteen, mit, missä määrin nämä kasvukeskukset voivat hyödyntää it, koko maata. Lähtökohtana on aina ollut tällainen rajojen vetäminen, vaikka päinvastaisikin esimerkki on ollut olemassa. Ja mm, ei ole huomioitu että varsinaiset taloudelliset alueet ovat suurempia kuin mitä näissä perustamisohjeissa on ilmoitettu. Tarkoituksena on myöskin lisätä investointia. Ja tässä kaikki perustuu näiden toimijoiden vapaaehtoisuuteen. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että on syntynyt liittoutumia – jotka ovat tämän kasvukeskuksen lähiseudulla. Mitä olemme oppineet näistä kokemuksistamme? Taloudelliset periaatteet eivät ole olleet johdonmukaisesti käytössä. Tarkoituksena on varmistaa politiikan tiimoilta, että meidän tulisi jatkossa analysoida sitä, millä tavalla alueellisesti tätä yhteistyötä rajataan. Tarkoituksena on myöskin huomioida kaikkien kasvukeskusten sitten toimintamahdollisuudet. Ongelmana on juuri tämä 30 kilometrin laajuinen kasvukeskusvyöhyke. Tarkoituksena on myöskin huomioida, että tulisi katsoa hiukan rajoja, rajojen yli ja yrittää tehdä laajempaa yhteistyötä ja katsoa sitten, minkälaisia hankkeita voitaisiin rahoittaa eri lähteistä samanaikaisesti. Tarkoituksena olisi varmistaa, että saamme myöskin kerrannaisvaikutuksia aikaiseksi synergian kautta. Tarkoituksena on varmistaa toimiva rahoitus ohjelmien toteuttamiseksi. Lisäksi meillä pitäisi olla käytettävissä toimivat arviointijärjestelmät ja myöskin hallintorakenteet. Ja tarkoituksena olisi myöskin varmistaa, että voidaan arvioida näiden toteutettujen toimien tulokset. Integroitujen kehitysohjelmien arvioinnissa pitäisi huomioida kaikkien toimijoiden, myöskin alue- ja paikallistason toimijoiden näkemykset. Lisäksi meidän tulisi keskittyä toimimahdollisuuksien vahvistamiseen ja tämän tyyppisten toimien tehokkaamman hyödyntämiseen. kasvukeskukset on tarkoitettu alueen taloudellisen toiminnan tehostamisesta, tehostamiseksi ja tästäpä syystä meidän tulisi myöskin tässä politiikassa keskittyä juuri tähän taloudelliseen ulottuvuuteen. Tätä kautta voitaisiin varmistaa, että meillä olisi toimivat rahoitusjärjestelmät näiden kasvukeskusten tukemiseksi päätet yhteenvedonomaisesti voidaan toteuttaa, että tätä politiikkaa tullaan jatkamaan. Me nojaudutaan, 2020 strategiaan, jonka pitäisi olla inklusiivinen ja älykäs. Ja Meillä tulee olemaan käytössä lippulova-hankkeita. Me katsomme sitä, että missä määrin nämä kasvukeskukset voivat edes auttaa aloitteen tavoitteiden saavuttamisessa. Mitään alueellista ulottuvuutta, korvamerkityä alueellista ulottuvuutta ei ole, mutta tarkoituksena on kuitenkin saada mahdollisimman laaja-alaiset kerrannasvaikutukset aikaiseksi. Yli 80 prosenttia yrityksistä toimivat seitsemässä suurimmassa kaupungissa – Mitä tulee energiatehokkuustavoitteisiin ja ympäristö- ilmastonmuutostavoitteisiin, ne huomioidaan myöskin tässä toiminnassa kaupunkialueella ja tarkoituksena on katsoa juuri tätä energiatehokkuuskysymystä. Tarkoituksena on varmistaa tehokkaan liikennejärjestelmän käyttö, liikkuvuus ja multimodaaliliikenne. Me tiedämme, että kau, erityisesti kaupungeissa kulutetaan suurin osa tarjolla olevasta energiasta. Tarkoituksena on kohdentaa investointeja juuri niille alueille, missä hyötysuhde on mahdollisimman suuri. Kasvukeskuksissa ja muualla yritykset voivat hyötyä tämän tyyppisestä politiikasta. Ja sitä kautta voidaan ehkä saada myöskin uutta taloudellista kasvua aikaiseksi kerrannaisvaikutusten kautta ja sitä kautta saada myöskin luotua uusia työpaikkoja. mitä tulee vuoden 2014-2020 kohesiopolitiikkaan, niin komissio korostaa juuri kaupunkikehitystä ja rohkaista jäsenvaltioita käyttämään integroitua alueellista politiikkaa tavoitteiden saavuttamisen hengessä. Tämä integroitu alueellinen lähestymistapa, sitä ei pidä tulkita vain välineeksi varojen saamiseksi, vaan synergioiden aikaansaamiseksi ja alueellisen kehityksen vahvistamiseksi. Jos katsot asiaa, tarkastellaan vain rahastusmahdollisuudeksi, niin silloin todelliset tarpeet eivät tule huomioitua. Liikenneverkostohanke voi saada EU-tukea, mutta kun tukea ei ole enää käytettävissä, niin silloin tämän hankkeen toteutus onkin yksi kaksi vaakalaudalla. Eli meidän tulee katsoa, että saataisiin mahdollisimman laaja-alaisia vaikutuksia näiden EU-tukivarojen kautta. Kiitoksia. Ja nyt Alda Ursula. Hän voi esittää oman puheenvuoronsa. Olkaa hyvä. Uh, good afternoon, ladies and gentlemen. Hyvää iltapäivää. Minä olen Alda Osola, olen Latviasta ja esitän täällä ähm, ympäristöjärjestöä, mutta samalla myöskin näiden verkostoa, joka toimii tuolla äh, Itä-Euroopan maissa, eli Sea Bankwatch Networkia. Minun esitykseni perustuu paitsi omaan kokemukseeni Latviasta, niin myöskin äh, tässä on myös huomioita muutamista muista keskisen Itä-Euroopan maasta. Nämä minun kokemukseni ovat enemmänkin kansalaisyhteiskunnan kokemuksia, mutta uskomme myös, että meillä on aika paljon kokemusta. Olen ollut mukana EU-varojen valvonnassa 2004 vuodesta lähtien ja minulla on jotain huomioita myös siitä, mitä voidaan ottaa opiksi ja pari neuvoa tai kommenttia tulevasta suunnittelusta. Tässä on kuvio, joka on peräisin komissiolta. E, ja tässä voidaan todella niin nähdä, miten tärkeää EU-rahoitus on keskissä Itä-Euroopan maissa. Eli tässä vasemmalla puolella nämä maat ovat te kuvataan näiden osuutta kaikista julkisista investoinneista ja voidaan nähdä, että näissä Itä-Euroopan maissa niin tämä osuus on noin 50 prosenttia, joissain maissa huomattavasti korkeampikin, niin kuin esimerkiksi Unkarissa ja muutamassa muussa maassa. Ja sen takia katsomme, että tosiaan yhteisrahoitusta tarvitaan Ja tietysti tämä rahoitus pitäisi käyttää mahdollisimman tehokkaasti. No, pari huomiota, mitä voidaan ottaa opiksi tästä kansalaisjärjestöjen näkökulmasta. En pelkästään toista sellaisia kysymyksiä, jotka on jo mainittu aiemmin, vaan haluaisin sanoa, että tietysti maat oppivat virheistään ja on ollut paljon tahattomiakin virheitä, kun kunnat ovat halunneet joustaa ja mukautua todellisiin tarpeisiin. Ja sitten nämä menot onkin sitten katsottu sellaisiksi, että ne eivät olleetkaan tukikelpoisia. Sitten on ollut myös korruptio tapauksia valitettavasti ja tietysti tämä kaikki koituu veronkäytöksen maksettavaksi, koska jostainhan nämä menot on sitten katettava, eli e, veronmaksajan kukkarosta. Ja sitten on ollut jotain aivan naurettavia hankkeita, niin kuin isoja urheilukeskuksia esimerkiksi e, hyvin syrjäisille seuduille. Eli sellaisia hankkeita ei jää oikeastaan toteuttamiskelpoisia ja kunnat ovat vain hakeneet rahoitusta, koska rahaa on ollut tarjolla – Eli ei ole ollut oikein strategista lähestymistapaa, että tästä otetaan nyt opiksi, ettei käy näin jatkossa. Sitten joissain tapauksissa eh, kohesiopolitiikan merkitys eh, pitäisi ehkä, eh, siitä pitäisi viestiä paremmin jos ajatellaan vaikka ympäristön investoimista, niin tämä linkki sen välillä, että parannetaan elämänlaatua, ei aina ihan suoraan sitä osata yhdistää kohesiopolitiikkaan ja selittää sitä, että se pyrkii parantamaan sosiaalista yhteenkuuluvuutta ja taloudellista kasvua. Ja sitten on myös nähtävissä, että joskus synergiaa ei ole oikein ollut ja olisi voitu koordinoida projekteja paremmin. Tästä esimerkkinä esimerkiksi jossain kunnissa se, että pyydetään uusia teitä ja sitten kuukausia myöhemmin aloitetaan toinen EU-hanke, jossa sitten ö, ryhdytään järjestämään vesihuoltoa. Eli ei ole tällaista koordinaatiota eri yksikköjen välillä ja sitten ää pitäisi toki välttää, koska eihän tämä kovin tehokasta ole. Sitten on havaittavissa myös jotain hy- myönteistäkin kehitystä. tässä Latviasta esimerkkinä mielestäni aika myönteistä on se, että energiatehokkuus on sitä on parannettu rakennuksissa ja tämä hanke ei ollut alun perin kovinkaan suosittu 2009, kun se aloitettiin, mutta sitten hallitus ja talousministeriö tarttuivat tähän toden teolla ja aloittivat valistuskampanjan ja selvittivät tosiaan tätä asiaa ja vähensivät sääntöjä ja byrokratiaa. Ja tästä hankkeesta tuli hirveän suosittu ja näin pystyttiin tosiaan sitten myös vähentämään sitten sitä talouskriisin iskua ja pystyttiin myös luomaan työpaikkoja ja parantamaan ympäristöä. Ja tiedän, että muissakin maissa on ollut samantyyppisiä kokemuksia. Mutta tämä siis oli hyvin myönteinen kokemus. Ja tosiaan, vaikka hanke ei olisikaan hirveän suosittu alun perin, niin kannattaa kuitenkin sitten mainostaa sitä ja sen toteutettavuutta parantaa. Sitten haluaisin kommentoida myös pikkuhankkeita. Tietenkin usein poliitikot haluavat edistää isoja hankkeita. Tämä on helpompaa, ne ovat näkyvämpiä ja niissä on korkeampi profiili ja on helpompi sitten Eh, osoittaa äänestäjille, että mitä on saanut aikaan. Mutta pikkuhankkeetkin kyllä toimivat ja ne myös parantavat eh, tällaista sosiaalista yhteenkuuluvuutta. Ja yksi esimerkki on tästä tällainen leader lähestymistapa, kun eri toimijat eh, lyöt visat päät yhteen ja sitten strategisesti suunnittelevat tällaista paikallista talouskehitystä. No en tässä nyt ryhdyn muistuttamaan siitä, mitä riskejä isoihin projekteihin liittyy. Olemme kuulleet tästä jo aiemmin tänään, että tosiaan niihin liittyy korruptioriskejä ja ja nämä yleensä liittyvät nimenomaan isoihin projekteihin ja sitten on myöskin vaarana, että projektit viivästyvät ja että mi- miten oikeasti rahoitus tulee käytettäväksi. No sitten 2014-2020 äh, prioriteetit ja näkymät. Mielestämme tässä on kolme lähestymistapaa, joita toivoisimme näkevämme. Ensinnä kumppanuus, niin kuin muutamat kollegat täällä ovat jo maininneet, niin kumppanuus on tärkeää ja se on parantunutkin muutamissa maissa paremmin kuin toisissa, mutta uskomme, että kun puhutaan kumppanuudesta, niin kunnalliset tahot ja myös kansalaisjärjestöt ja niin edelleen, niin kyllä näitä voidaan paremmin suunnitella ja tasapainottaa ja näin voidaan heti alusta lähtien suunnitteluvaiheesta välttää tiettyjä riskejä. Ja näin sitten saadaan myöskin enemmän tällainen tulosjohtoinen lähestymistapa. Ja tietysti kumppanuus on paitsi suunnitteluvaiheessa tärkeää, niin myöskin täytäntöönpanossa ja myös kansalaisjärjestöt, kuten myös kuntataho, pitäisi olla paremmin mukana myös näissä valvontavaiheissa ja komiteossa. Jos he ovat mukana ja osallistuvat tähän, niin sitten se myös parantaa tätä sitoutumista projektiin ja osallistumista ja sitten haluaisimme eh, nähdä enemmän tällaista yhdennettyä lähestymistapaa. Ja tässä mainitsisin tosiaan tällaiset leader-hankkeet ja sitten tällaiset yhteisövetoiset paikalliset eh, kehityshankkeet, jotka ovat tämän parannettu versio liideristä. Valitettavasti vain harvat maat ovat tämän valinneet rakennerahastoista. Tässä on hyvä esimerkki, mutta uskomme, että tämä voisi olla hyvä tapa huomioida paikalliset tarpeet paremmin. Niin, että annettaisiin tosiaan kuntaviranomaisille enemmän valtaa. He näkevät paremmin sen, että mitä tarvitaan ja pystyvät paremmin myös äh, sitten ajallisesti koordinoimaan tätä työtä niin, ettei käy niin, että yksi levittää asfaltiin ja pois. Eli tämä voisi olla hyvä tapa. Ja sitten tulosvetoisuus, sitä on myös tänään korostettu. Se on tosiaan tärkeää uudella ohjelmakaudella mutta kun katsoo näitä luonnoksia ohjelmahankkeeksi ja kun olen itsekin ollut mukana niitä laatimassa, niin eipä tällaista ole vielä paljon nähtävissä. No, ehkä tässä vielä edistetään keskustelussa komission kanssa ja nyt on vähän liian varhasta vielä sitä umolla, mutta ei tällaista paljon kyllä ole nähtävissä, ainakaan niin paljon kuin toivoisi. Ja sitten tällaisten laajalaisten periaatteiden vahvistaminen, niin kuin ympäristön kannalta kestävyys, sekin pitäisi ottaa paremmin huomioon. Sitten vielä. Uskomme todella, että kohesiopolitiikan pitäisi olla johdonmukaista, eikä varsinkaan ristiriidassa muiden EU-politiikkojen kanssa, niin kuin esimerkiksi ympäristö- ja ilmastopolitiikan kanssa. Ja EU 2020 strategiaa myös sisältää tällaisen ison ympäristöosion ja kohesiopolitiikan ei tietenkään pitäisi olla ristiriidassa näiden hankkeiden kanssa. Eli pitäisi olla parempaa tällaista ilmastovaltavirtaistamista. Joitain hankkeita on, mutta ei ole riittäviä turvaa lausekkeita nyt ympäristön kannalta ja ympäristöjärjestöt seuraavat asian kehitystä hyvin tiiviisti ja toivoisimme, että jäsenvaltiot tekisivät nyt sitten oikeanlaisia päätöksiä. Joskus on myös nähtävissä, että oikeat sanamuodot kyllä valitaan ja hyvät avainsanat ja käsitteet, mutta sitten valitettavasti sitten yksityiskohdissaan tämä menekin pieleen. E, eivätkä esimerkiksi kaikki uusiutuvan energian projektit hyödytäkään ympäristöä ja ja itse asiassa joskus kun puhutaan ilmastohankkeesta, niin se onkin vain jotain virkistyskäyttä koskevaa. Ja tosiaan ympäristöjärjestöt tätä tiivisti seuraavat ja sitten joskus esittävät huolestumisensa. Kiitoksia. Valendowski from... Kiitos. Ja sitten Jacek Valendowski Teknopolis-ryhmästä Belgiasta. Olkaa hyvä iltapäivää puheenjohtaja, kiitoksia. Euroopan parlamentin jäsenet, hyvät naiset ja herrat, haluan omassa esityksessäni keskittyä innovaatioihin. Just in front. Right. And the experience with the structural... Ja kokemuksien rakennerahastoista, joilla voidaan innovaatioita ja tutkimusta edistää. Yritän esittää keskeisiä huomioita keskustelun stimuloimiseksi. Esittäisin tärkeän kysymyksen, jota monet meistä pyrkivät ymmärtämään paremmin. Mikä on innovaatiopolitiikan äh, vaikutus, jota rakennerahastolla tuetaan? Olen koordinaattori DG yritysyksikön alaisuudessa. Meillä on tässä mukana 200 aluetta mutta olen ollut viimeisen 13 vuoden aikana mukana tässä innovaatiopolitiikan kehittämisessä uusissa jäsenvaltioissa. Aivan nopeasti muutamia johtopäätöksiä. Kun katsomme, minkälaisia toimintoja on hyväksytty, niin ensinnäkin on keskitetty tarjontapuoleen infrastruktuuria, välineistöä, uusia laboratorioita, rakennuksia. Sitten on myös tutkimushankkeita, sinällään. Jos katsotaan, minkälaista tukea on annettu yrityksille, niin tukijärjestelmä on suunnattu pikemminkin yksittäisille yrityksille ja edunsaajille verrattuna kehittyneempiin talouksiin. Siellä on monimutkaisempia toimintoja, joissa integroidaan lukuisia yrityksiä. Tässä pikemminkin on keskitytty yksittäisiin tuen saajiin on myös suuntaus imitoida klusteripolitiikkaa kiemaissa, mutta myös muilla EUn alueilla näin on käynyt. Jos katsomme asiaa vähän yksityiskohtaisemmin tukivälineiden näkökulmasta, niin siinä ei niinkään ole keskitytty hallinnon parantamiseen. Meillä on myös innovatiivista kulttuuria ja tukea innovatiivisille pk-yrityksille, joita voitaisiin kehittää. No jos sitten siirrytään hallinnon tasolle, hallintoasioihin, vielä on paljon tehtävää. Innovaationeuvostolla ei välttämättä ole sellaista roolia vielä, mikä niillä voisi olla täytäntöönpanovaiheessa on useita esteitä. Nämä johtuvat osittain EU-säännöistä, myös kansallisista tulkinnoista ja lainsäädännöstä. Kysymykset ovat hyvin monimutkaisia. Kyse on poliittisista toimista, esimerkiksi rahoitussuunnittelusta. Kyse voi olla takurahastoista, laista. Voi olla, että on epätäydellisyyttä erilaisissa menettelyissä. Kun katsomme arvioita ja seurantaa, niin tässä kyllä on parantamisen varaa. Vielä kaksi kommenttia tässä yhteydessä. Kun katsomme alueita ja nykyistä ohjelmakautta, niin nyt siellä pyritään uuteen tasapainoon vertikaalisen koordinoinnin suhteen suhteessa keskushallintoon. Pyritään löytämään paras tapa jakaa rahoitus ja toisaalta vastuu, erityisesti innovaatioiden alalla. Eli tämä prosessi on käynnissä tietyissä maissa. Kun puhumme innovoinnista, niin puhumme myös temaattisesta keskittymisestä ja älykkäästä keskittymisestä. Kun katsomme kiemaita, niin pitää paikkansa, että tämä prosessi on lähtenyt käyntiin, mutta metodologia on ollut varsin perinteistä sinällään. Tässä varmasti on parantamisen varaa, kun ajattelemme älykästä erikoistumista. No sitten, miten innovaatiopolitiikka muuttaa alueellista innovaatiojärjestelmää? Tässä vasemmalla näette tulostaulun innovoinnista ja, ja sitten tilastoanalyysiä niiden indikaattoreiden perusteella, jota on käytettävissä. Ja sitten DG-yritysosaston arviot kahdelta tasolta alueelta. Olemme pyrkineet ymmärtämään indikaattoreiden osuuden ja myös politiikan arviopuolen. Meillähän on eri alueilla mm, myös tietolähteitä. Olen tässä nostanut esille vain yhden tärkeimmistä indikaattoreista, eli investoinnit tutkimukseen ja kehitykseen. Tässä on EU-15 ja EU-12 vertailu. Suuruusluokka on aivan erilaista 15, 160 miljardia euroa verrattuna varsin vaatimattomaan suoriutumiseen uusissa maissa. Havaitsette tässä kasvavan trendin, mutta jos katsotaan tietoja aina vuodesta 1995 lähteen niin oikealla nähdette EU-12 kaavion yli 45 prosenttia, lähes 50 prosenttia yritys kehitys- ja tutkimustoiminnasta, mutta tämä malli, muoto ei sinällään muutu. Nyt ei ole aikaa mennä yksityiskohtiin ja selittää niitä, mutta jos katsotte pidemmän aikavälin indikaattoreita, niin havaitsit, että mitä merkittäviä muutoksia ei ole tapahtunut kiemaissa. Jos vaikkapa katsotaan yritysten kokoa, jotka todella investoivat innovointiin. Tässä näkyvät tulokset. Mitä sitten tiedämme politiikan tehokkuudesta ja vaikutuksesta? Meillä on kaksi prioriteettia, jotka tässä on alleviivattu. Meillä on todisteita siitä, että myönteisiä tuloksia on saatu. Näette kaksi ensimmäistä kategoriaa, joko on liian varhaista arvioida tilannetta, tai sitten tuen saajat ovat myönteisesti reagoineet, mutta vielä ei tiedetä, onko päästy tuloksiin indikaattoreiden saavuttamisen suhteen, minkälainen vaikutus niillä on ollut voimme tehdä sen johtopäätöksen, että tehokkuudesta emme vielä suhteellis- e, e, tiedämme suhteellisesti varsin vähän siitä, mitä on saatu aikaan. Haluaisin vielä vertailla alueellista tilannetta ja tulostaulua ja toisaalta arvioida innovaatiopolitiikkaa. Näillä luvuilla pyritään osoittamaan se, että täytäntöönpanoa ja laatua alueellisessa innovaatiopolitiikassa on johtavilla alueilla saatu aikaiseksi. Ja sitten on laskeva trendi tulostaulussa. Jos jonkin, väärä, jo, jonkin verran vähemmän toimia on näillä alueilla ja sitten kahdessa kategoriassa näkyy myös laskeva suuntaus. Oikeastaan puheenvuorossani on neljä keskeistä viestiä. Innovaatiokuilu on edelleenkin haastava tehtävä. Se pitäisi kuroa umpeen. Erityisesti eh, näiden rakenteellisten ja pitkän aikavälin indikaattoreiden huomioiminen on haastavaa. Ydinviesti on se, että tehokas politiikka voi kuitenkin saada tuloksia aikaan. Kun olemme vertailleet tilastotietoja, innovaatioita, tukitoimia kaikilla näillä valituilla alueilla, niin ei suinkaan ole niin, etteikö politiikoilla olisi väliä. Valitut politiikat ovat tärkeitä tekijöitä, kun pyritään selittämään innovaatiota tuloksia. Olemme havainneet, että innovatiivisemmat alueet tuppaavat omaavaan parempi laatuista innovaatiopolitiikkaa. Innovaatiosta puhutaessa on tärkeää muistaa myös äh, hallintorakenne, vaaditaan riskinottoa ja joustavuutta, erilaista suhtautumistapaa hallinnon taholta. Täytyy muistaa myös valintakriteerit ja ne komiteat, jotka arvioivat hankkeita. Onko kyseessä sitten yksi kokonaisuus vai erilaisten organisaatioiden kokonaisuus mukana ohjaamassa tätä prosessia parhaaseen mahdolliseen suuntaan. Ja lopuksi varmasti on vielä tilaa arvioida tilannetta tulosten pohjalta ja voimme huomioida myös oppimisen tässä prosessissa. Tässä tietoja ja seuraavasta työpajasta saamme taas lisätietoa. Kiitos. I have the first speaker. Kiitos. Kirilov on ensimmäisenä puhujalistalla. Kyllä, olkaa hyvä. Thank you, Madam Chair. Paljon kiitoksia, rouva puheenjohtaja. Yksi kysymys, johon ei löydy helppoa vastausta. Tästä voitaisiin vielä keskustella ja kysyisinkin kollega Osolalta ja professori Bachelorilta seuraavaa. Erilaisia hallinnollisia rakenteita löytyy eri maista ja lähestymistapaakin voi olla erilainen keskushallintotyyppinen, järjestelmä. Mutta koordinointi aiheuttaa joskus ongelmia, kuten täällä on jo todettukin. Pi- suhteellisen pienissä maissa yksittäinen yksittäisen toimipisteen käyttö voi olla tehokkaampaa. Esimerkiksi Virossa tällaista järjestelmää käytetään menestyksekkäästi, mutta suuressa maassa tämä onkin haasteellinen tehtävä. Ja kysyisinkin nyt teiltä, että onko olemassa muita esimerkkejä uusista jäsenvaltioista, jotka osoittaisivat, mitä hyötyä ja mitä haittaa näistä kahdesta eri mallista on ollut. Meillä on vielä viisi, kuusi puhujaa. Aikaa ei ole pitkille kommenteille. Haluaisin, että keskittyisitte lyhyisiin kommentteihin ja kysymyksiin. Postinaaru. Madam Chair. First, I want to... Kiitoksia. Ensinnäkin tosiaan Rapaster puhui ihan totta. Tästä tosiaan vahvisti kaiken sen, mitä sanoin Romaniasta. Sitten tälle romanialaiselle edustajalle Friptulle sen jälkeen, kun esittelit oman aiheenne, niin kävi ilmi, että kaupungissa on paras tällaista yhdennettyä lähestymistapaa soveltaa. No miten sitten Romania hyödyntää niitä kokemuksia, joita on saatu aiemmin. Miten tässä nyt sitten varaudutaan tulevaan kohesitupolitiikan toimeenpanoon niin, että voidaan tällaista monen rahaston rahoituksesta peräisin oleva yhdennettyä lähestymistapaa kaupunkien kehittämiseen soveltaa. Ja sitten, miten tällaista monen rahaston projektia voidaan hallinnoida, kun pidetään mielessä, että tällä hetkellä meillä nykyisillä infrastruktuureilla tulee ongelmia vastaan, niin mitä Romaaniassa voidaan tehdä, jotta voidaan aloittaa sitten, jos ei nyt ihan heti tammikuun alusta, niin joka tapauksessa jossain vaiheessa niin, että täytäntöönpano onnistuu. Ja sitten vielä viimeinen kommentti. Nämä kehityskeskukset. Tunnen tämän oikein hyvin, mutta ei tämä aina niin ruususta ole. Esimerkiksi päätöksentekoprosessi ei ole ollut täysin demokraattista. Muut ovat päässeet hyvin vähän ennen kuin mitä isot kaupungit, jotka on valittu. Ja sitten toiseksi täältä vieläkin puuttuu kaupunki suunnittelun strategia ja myös energiastrategia, koska kaikessa kaupunkikehityksessä ja kaavoituksessa niin pitäisi olla tällainen siihen liittyvä kaupunkikehityksen strategia, myös energiakoseva strategia, jotka kuuluvat tiivisti yhteen. Vain yksi pieni kysymys Romanian puhujalle. Olen kuullut huhuja, että te itse itsenäisesti tällä lainsäädäntökaudella muutitte hallintovalvontajärjestelmää ilman komission hyväksyntää. Voisiko tämä olla pääsyy siitä, miksi te olette eh, tuen vastaanoton näkökulmasta kaksi kertaa jäljessä muita maita? Täytyy muistaa vastaanottokyky, sitten toimintaohjelmat ja sitten suurhankkeet, jos muistatte sen järjestelmän, mikä meillä on ollut vuodelle kaudelle 2007-2013. Jan Albrecht. Jan Albrecht. Yes, One remark, one question. Kiitos. Yksi kommentti ja yksi kysymys. Teknisluotainen kommentti. Voisiko sihteeristö ilmoittaa puhujille ennakkoon, että meillä on tällaiset pienet näytöt vain käytössä, mutta näiltä pieniltä näytöiltä me emme voi hirveän hyvin tätä tekstiä lukea. Ehkä tämä johtuu vain ikänäystä. Mielestäni olisi tärkeää tietää, että aina ei ole käytettävissä näitä suuria näyttöjä. Ehkäpä meille voitaisiin kokouksen jälkeen toimittaa nämä paperimuodossa, että voisimme perehtyä näihin alustuksiin. Ehkäpä John voisi vastata kysymykseen. Pitääkö paikkansa, että on olemassa vielä tämmöinen Keski- ja Itä-Eurooppa? Onko se maantieteellinen vai poliittinen kriteeri? Onko sitä mitään hyötyä? Keski- ja Itä-Eurooppa, meillä on uudet maat, sehän on puhtaasti poliittinen kategori, kategoria, ikään kuin Berliinin muurin takaa katsottuna. Eihän Malta tai Kypros ole mikään uusi maa. Ei nyt eikä 25 vuoden päästä. Meillä on uusia jäsenvaltioita, EU-12, Keski- ja Itä-Euroopan maat, EU-15 ja niin poispäin. Poikkeavatko nämä uudet jäsenvaltiot jollakin tavalla muista tämän tutkimuksen näkökulmasta katsottuna, vai pitäisikö sanoa, että mitään eroavaisuuksia sinänsä ei ole olemassa? Oma valiokuntani otti tämän jo aikaisemmin esille, mutta onko tämä analyyttisesti vielä ihan validi jaottelu vai pitäisikö meidän siirtyä vähän toisenlaiseen terminologiaan? Jan, sanon vain Janille, että välttämättä aina ei kuule samoja kommentteja. Jos kuunnellaan EU-15 kanssa, niin koskaan ei kuule meidän kommenttiamme, mutta nyt puhumme nimenomaan meistä. Me edelleenkin muodostamme ryhmän ja ikään kuin äh, pakotamme muut keskustelemaan ja huomioimaan meidät ryhmänä, maaryhmänä. Jens Nilsson. Tack så mycket. Tänker, kan jag speak Swedish? Ja? Puhun ruotsia. Jag vill, jag vill gärna prata svenska så att jag är säker på att eh, det jag säger eh, kommer... No, haluaisin puhua ruotsia ja toivottavasti tämä viesti menee perille. Niin onpa mukava kuulla näistä kokemuksista ja saada tietää, että mitä tulevaisuudessa tarvitaan. No tässä tarvitaan rehellisyyttä. Jos joku on kriittinen, niin pitää kuulla avaimella korvalla, että mikä toimii ja mikä ei. Ei se riitä, että vain pikku porukalla jossain ministerissä, ministeriössä kritisoidaan asioita, vaan tarvitaan riittävä kriittinen massa kritiikinkin suhteen. Ja sitten oli kiva kuulla Latvian äh, kokemuksista, koska tosiaan kuultiin, että tulevaisuudessa tarvitaan näitä kumppanuuksia. Se on juuri ihan oikean suuntainen ajatus. Sitä tosiaan tarvitaan ja tällä valiokunnassa on nähty, että tämä kumppanuusperiaate on tärkeää tulevaisuudessa edellyttää sitä, että kaikki sidosryhmät ovat mukana, että heidät kutsutaan mukaan työstämään näitä hankkeita ja suunnittelemaan. Ja sitten kun näin tehdään, niin sitten tosiaan tutustuu niihin ihmisiin, jotka ihan ruohonjuuritasolla toimivat kuntatasolla ja heitäkin voi opettaa tekemään yhteistyötä niin, että siinäkin mielessä tämä kumppanuusajatus on oikein hyvä. Minulla on tästä kokemustakin. Minä olin pikku ruotsalaiskaupungin pormestaria siinä vaiheessa, kun tulimme EU-hun. Ja ei tosiaan välttämättä tule kutsutuksi yhtään mihinkään, vaan jos on pikku paikallisyhteisön edustaja, niin joutuu oikein taistelemaan, että pääsee mukaan. Ja tosiaan kansallisella tasolla monet ylemmillä tasolla ajattelevat, että tietävät asiat paremmin kuin sinä. Mutta tosiaan vain kumppanuusperiaatteen avulla saadaan tehokkaasti toimia täytäntöön. Ja, vielen dank. Ähm, Paljon kiitoksia. Kiitokset myöskin neljälle asiantuntijalle, jotka ovat esittäneet omat näkemyksensä ja analyysinsä rakenne- ja kohesiopolitiikan tarkoituksenahan on myöskin seuraavalla kaudella tukea taloudellisesti osaisia alueita siten, että sen taloudellinen kehitys ero parempiin alueisiin nähden pienenisi. Näin omaa tilannetta parantaa. Esimerkit Länsi- ja Etelä-Euroopasta ovat kuitenkin osoittaneet, että välttämättä tämä järjestelmä ei aina toimi, vaikka miljardeja on rakennerahaston kautta investoitu, niin silti ero tähän eurooppalaiseen keskitasoon ei ole pienentynyt. Tämä yhtäältä. Toisaalta Usein tilanne on sellainen, että rakennerahastovaroja on käytetty hallitusten hankkeiden rahoittamiseen, varsinkin niissä maissa, joissa keskushallinto on jyllännyt. Eli kyse on ollut suurista infrastruktuurihankkeista, kuten tei, tieverkostoista. Tämä kestävyysperiaate kyllä omasta näkökulmasta katsottuna on jäänyt hiukan hämärän peittoon. Esitelmät ovat antaneet ymmärtää, että Itä, Keski- ja Etelä-Euroopassa nämä läntisen Euroopan kokemukset ovat myöskin tuttuja. Ja itse kävin henkilökohtaisesti paikan päällä katsomassa asiaa. Miljoonilla euroilla on rakennettu vedenpuhdistamoja, mutta kaupungista ei välttämättä löydy edes jätevesijärjestelmää, joten herääkin kysymys, että voidaanko näillä jätevesipuhdistamoilla saada mitään aikaiseksi, kun ei ole mitään tietoa ollut siitä, että voidaanko sitä hyödyntää. Saksalainen yritys, joka rakentaa tämän laitoksen, niin kiittää 70 miljoonasta, mutta onko sitä hyötyä alueelle, niin se onkin toinen kysymys. Lainsäädäntökäyden alussahan keskustelimme myös siitä, että monet kollegoistamme ja valtiot käyttävät kohesiopolitiikkaa tai ovat kyseenalaistaneet kohesiopolitiikan näistä esimerkkeistä johtuen. Täällä on kiertäen ilmaistu, että väittämättä näitä ongelmia ei saada kitkettyä seuraavalla kaudella, joten seuraavalla kaudella tähänkin kysymykseen on paneuduttava seikkaperäisesti. Koska meiltähän kysytään yhä useammin, että miten voitte varmistaa, että rahat käytetään kustannustehokkaasti hyväksi ja että Eurooppa kehittyy siten, että se voi pärjätä globaaleilla markkinoilla yhtenä kilpailijana. Ja nyt kysyisin teiltä, että mitä vinkkejä te antaisitte muille? Täällä on nyt mahdollisuus vaikuttaa enenevässä määrin jäsenvaltioiden toimintaan. Miten voimme varmistaa, että näin näitä varoja ei käytetä hyväksi? Ruotsalainen kollega aivan oikeutetusti totesi, että koordinaatiota alueiden kanssa on tehostettava. Tarkoituksena ei ole toimia niin, että kasvua yritetään saada aikaiseksi jollain järjettömillä tieverkosto rakennushankkeilla, vaikka teitä ei tarvita sillä alueella laisinkaan. Eli nyt täytyy todellakin katsoa todellakin sitä todellista hyötyä. Tieteen, tutkimuksen, innovoinnin linkittäminen toisiinsa ja siihen vielä ympättynä tuotantoprosessi, niin minun mielestäni se olisi hyvä lähestymistapa. Mutta valitettavasti Keski- ja Itä-Euroopan maissa tällä saralla ei ole päästy kovinkaan pitkälle, joten ehkäpä tähän tulisi panostaa jatkossa vielä enemmän voimavaroja. Kiitoksia. Minä itsekin haluan esittää kysymyksen Lewandowskille. Mainitsitte, että hankemaissa innovaatiopolitiikassa suositaan usein yksittäisiä yrityksiä, niinkään ei ole omaksuttu yhteistoiminnallista menettelyä, missä määrin tämä voi liittyä heikkouteen, sosiaalisen pääoman suhteen, tai sitten, että yhteiskunnassa ei niinkään ole tällaisia herkisiä rakenteita samalla tavalla. Edetäänkö tässä sofistikoidumpaan suuntaan ja verkostoitumisen suuntaan. En tiedä, kuka haluaa aloittaa vastaukset. John, aloitatko vastaukset? Ja sitten jos komissio haluaa käyttää puheenvuoron, niin sieltä vaan huskutelkaapa. Okay, thank you very much for those um, questions. I'll... Kiitos kysymyksistä. No, valikoin tässä nyt ne, ei ne helpoimmat, vaan ne, jotka eniten minua koskivat. Ensinnäkin herra Kirjalov, niin tämä hallinnollinen valmius. Se on tietenkin hankala kysymys, että tästä nyt sekä työllisyys- että aluekehityspääosasto aloittavat työnsä, ja tässä on montakin eri seikka hallinnollisen valmiuden osalta, jota voidaan tarkastella, kun on kyse meidän resurssien laadusta ja siitä, miten hallinnoidaan näiden käyttäjien valmiuksia sitten. Toisaalta tämä on myös oppimisprosessi. Ja sitten tässä kokemuksen myötä voidaan tehdä mukautuksia. Sitten tietenkin epävakaus on ongelma. Ja sitten vielä tämä isompi kysymys, joka liittyy hallintokulttuuriin. No kuitenkin on selkeästi viitteitä siitä, että pikkumaissa suoriudutaan paremmin näistä valmiuksista. Tätä tarkasteltiin meillä 2004-2008 ja katsottiin, että hallinnollinen suorituskyky oli Virossa, Latviassa ja Puolassa parhaimmalla tasolla. Ja tämä tuntuisi olevan eh, asettavan tässä nyt isot ja pienet maat vastakkain, mutta siinäkin vaiheessa vielä oli tosiaan eh, kyse tällaista hajautetusta mallista ja se tässä lienee merkittävä. Ja sitten tosiaan hallinnollisen valmiuden osalta niin eh, Viro ja Liettua eh, loistivat. Tässä on siis jotain viitettä siitä, mitä juuri sanoitte. Ja sitten Jan Olbricht eh, puhui tässä tosiaan näistä Itä-Euroopan maista ryhmänä. ja voidaanko niitä tarkastella ryhmänä? No kyllä, ehkä voidaan vielä katsoa, koska tässä talouskasvua vetää juuri tämä kohesiopolitiikka, paitsi investointien kautta, niin myöskin strategisen ajattelun kautta. Ja tämä on pikkuhiljaa nyt muuttumassa, ollut muuttunut jo viime vuosina ja nyt on tulossa uusia strategioita, paitsi Puolassa, niin koko joukossa maita, joissa koetetaan sitten tuoda tämä kotimainen kysyntä esiin ja sitten myöskin tällainen kansallinen kasvu ja lähentyminen aluekehityksessä ja sitten on, ollaan siirtymässä tällaista low mallista tällaiseen ö, ö, korkeamman tason investoinnin totestamiseen. Ja Tietenkin tässä tämä ei ole mikään yhtenäinen ryhmä, vaan tässä on tulossa erikoistumista ja muutamat maat ovat tässä jo vanhojen, vanhojen jäsenmaita paljon edellä tai jo tässä vaiheessa. Ja sitten ähm, Sellers puhui tästä infrastruktuuri, ähm, näistä infrastruktuurimenoista. Ja kun katsotaan vanhoja tietoja vanhasta jäsenvaltioista ja uudemmista, niin puutteet ja menojen laatu on hyvin pitkälti riippunut siitä, miten on strategisesti pystytty analysoimaan ja kohdentamaan näitä menoja. Infrastruktuurin on suosittu koska on ollut tarvetta niille ja sitten se on ollut poliittisesti houkutteleva sitten myös siksi, että hallinnot parhaiten tuntevat tällaiset hankkeet. Ja ne eivät ole niin mutkikkaita kuin jotkut muun tyyppiset toimet. Ja tässä ratkaiseva kysymys on, että mitä tällä asialla voitaisiin tehdä ja mitä parlamentti voisi tehdä. Ja minusta tuntuu, että ehkä tässä nyt parasta olisi seuraavalla kaudella katsoa, että jos tässä nyt halutaan tosiaan lähteä tulosjohtoisempaan politiikan tekoon, niin ja se, mitä tämäkin valiokunta ja parlamentti voisi tehdä, niin komissio voisi tosiaan tässä tukea komissiota. Ensinnäkin voisitte selkeästi tai voitaisiin ensinnäkin kirjoittaa ja raportoida selvästi, mitä kentällä tapahtuu, ihan suorasukaisesti siitä, missä on ongelmia. Ja tämä valiokunta mahdollisesti voisi sitten tehdä samanlaisia juttuja kuin mitä budjettivaliokunta tekee budjettimenettelystä ja vähän kohdentaa uudestaan tätä fokusta, että mitä oikein arvioidaan, miten oikein arvioidaan tätä suoriutumista kohesiopolitiikan täytäntöönpanossa. Kiitos. Mulțumesc. O să încerc să răspund în limba română. Yritän uh. esittää vastaukseni romanian kielellä. Esitettiin jotenkin kysymyksiä liittyen Romanian kokemuksiin. valmistautuminen integroituun kaupunki alueiden kehittämistoimintaan. Valmistelemme kansallista strategiaa, joka on hyvin merkittävä luku. Siinä kyse on kaupunkialueiden kehittämisestä eri tasoilla. En lähde tässä yksityiskohtiin, mutta tässä on paljon teknisiä yksityiskohtia tässä strategiassa. Mutta Toisella tasolla sitten valmistellaan ohjelmointiasiakirjoja. Ja tässä näkyy parempaa korrelaatiota. Yhdessä puheenvuorossa mainittiin se seikka, että mukaan luettuna ne hankkeet, jotka kuuluvat paikalliseen kehittämistoimintaan, suurimmassa osassa hankkeista Romaniassa meillä on yksi päätavoite. Köyhemmillä alueilla, kaupunkialueilla näin toimitaan ja voimme puuttua oikeastaan useampaan ongelmaan samalla kertaa. No sitten sosiaalirahastoja. ja aluekehitys- ja kohesiorahasto. Toisaalta meillä on integroituja toimia suunnitteluvaiheessa. Pyritään nimenomaan integroituun lähestymistapaan. Ja totta kai pidämme kiinni ohjelman säännöistä. Tärkeintä kuitenkin on se, että olemme toteuttaneet pilottihankkeita. Ja jos emme ota huomioon paikallisyhteisöä, kansalaisyhteiskuntaa silloin, kun näiden köyhtyvien kaupunkialueiden ongelmia pyritään ratkaisemaan. Jos jätämme nämä tahot huomiotta, niin ongelmia ei koskaan saada ratkaistuksi. Toki kunnat tekevät pääomasijoituksia, mutta eivät voi sitten vaikuttaa siihen, mitä myöhemmin tapahtuu. Sen takia suurimmalla osalla toimista ei ole pysyviä vaikutuksia. No sitten monirahoitteiset hankkeet. Olemme päättäneet toteuttaa tietynlaista valikointia ja hallintomallia. Olemme toteuttaneet tätä myös maaseudun kehittämishankkeissa. Olemme pyrkineet löytämään sellaisen mallin, jossa sekä kaupunkialueet että maaseutu voisi kehittyä rintarinnan tällaisten integroitujen hankkeiden kautta. Vaikkakaan mekanismit eivät ole kovinkaan sofistikoituneet, niin ainakin sitten hankkeet edensivät rintarinnan niin, että saataisiin varmuutta sekä järjestelmän näkökulmasta että edunsaajien näkökulmasta. Haluamme pysyviä tuloksia. Kun kyse on hallinto- ja valvontajärjestelmän muutoksesta, niin Tämähän ei ollut rahastojen yleiskoordinoinnissa mukana, mutta olettaisin, että kysymys liittyy julkisiin hankintoihin. Tietääkseni muutoin hallinto- ja valvontajärjestelmää ei voida muuttaa muuta kuin tiedottamalla asiasta Euroopan komissiota. Siellähän on kyllä va- tiukat valvojat paikan päällä Romaniassa, jotka seuraavat sitä, mitä tapahtuu virallisesti tai epävirallisesti, jos muutoksia tehdään. Silloin kun puhumme julkista hankinnoista, niin hallinnointi- ja valvontajärjestelmässä ei ole varsinaisia muutoksia tapahtunut, mutta kuvittelisin, että kyse on uusien jäsenvaltioiden kokemuksesta, siitä miten asioita tulkitaan tulkinnoissa – on ollut eroa. Toisaalta mikä on edunsaajan tulkinta, mikä on taas hallinnoijan ja toisaalta komission kansallisen tason tulkinnan ero. Sama asia on tulkittu eri tavoin. Romania 1.2 ymmärsi, että neljä eri tahoa tulkitsi samaa asiaa eriävällä tavalla – ja tämä sitten johti tämän tyyppisiin ongelmiin Romaniassa, eli kuusi ohjelmaa keskeytettiin. Mutta oikeastaan perussyynä kaiken tämän taustalla oli se, että oli kokemu- kokemuspuutetta. Lainsäädäntöä pyrittiin siirtämään oikealla tavalla kansalliseen lainsäädäntöön, mutta tulkinta ei aina ollut, ollut paras mahdollinen. Toivokaamme, että kunhan tämä asian hoidettu kuntoon, niin olemme sitten kerta kaikkiaan ottaneet opiksemme tästä. Vielä yksi kommentti, vaikkakaan huomio ei suoraan liittynyt minun, mutta tällä puhuttiin infrastruktuurin hyödyllisyydestä ja mahdollisista vaikutuksista, taikka siitä, ovatko rahastovaikutukset merkittäviä vai eivät vaikutusten merkitys totta kai on nähtävää prioriteettien näkökulmasta. Halutaanko maksimaalista vaikutusta vai halutaanko parempaa järjestelmää, joka johtaa tällaiseen vaikutukseen? Tietyt hankkeet, vaikkakin niillä on vaikutuksia, eivät kenties sovellu täytäntöön pantavaksi, koska täytäntöönpanosäännöt säännöt eivät välttämättä johda haluttuun tulokseen. Sitten joudutaan tekemään sovelluksia ja leikkaamisia, koska ei haluta ottaa sitä varaa, että ohjelma joudutaan keskeyttämään. Kiitos. Dalsola. Ja edustaja äh, vieras, vieraamme Osola. Um, I would like to uh, have two comments. Niin, pari kommenttia tuli. Yksi koski hyötyjä ja haittoja tällaisen keskusviraston suhteen. Se oli myös minulle osittain osoitettu. No, vaikka Latvian pieni maa. Ja vaikka kollega mainitsikin, että se on ollut varsin tehokas äh, EU-varojen käytössä, niin haluaisin kuitenkin korostaa sitä, että se ei mitenkään äh, vähennä tämän yhdennetyn lähestymistavan merkitystä. Sitä on jo kokeiltu Latviassa edellisellä kaudella äh, kaupunkikehityshankkeessa. Siinä oli todellakin monen rahaston rahoitus kyseessä ja kunnat pitivät sitä hyvänä. Se palveli niiden tarpeita. Ja mitä sitten hyötyä tällaisesta lähestymistavasta saadaan? No saadaan enemmän valtaa näille paikallisille toimijoille päättää, jos on jokin yksi temaattinen ohjelma ja sitten halutaan avata tarjouskilpailuja, kun pystyvät hakemaan rahoitusta, niin ehkä tilanne jossain toisessa kunnassa on täysin toinen, niin että vuoden sisällä ei ehkä ole mahdollista jollekin kaupungille hakea raho- rahoitusta, kun taas sitten muutaman vuoden kuluttua siinä onkin taas järkeä. Eli että jätetään varaa näille kunnallisille päättäjille. Se olisi hyödyllistä ja johtaisi parempiin tuloksiin. Tässä ei tietenkään puhuta minkä tahansa tyyppisestä menosta, vaan nimenomaan näistä temaattisista prioriteeteista, jotka on myös asetuksissa mainittu selvästi. Eli tällaista tasapainoa pitäisi hakea paikallisen päätöksenteon välille ja sitten keskushallinnon välille. Sitten toinen kysymys koski infrastruktuurimenoja, infrastruktuurihankkeita, jotka eivät ole aina olleet kovin tehokkaita. Olen täysin samaa mieltä kanssanne. Eh, tosiaan joskus ympäristöinfrastruktuurinkin osalta, vaikkapa jätevesien käsittelyssä on nähty, että miljoona menee siitä vaan ja vain kymmenen kotitaloutta pääsee tähän viemäröintiin kuitenkaan. Eli sitä on joskus vaikeaa ympäristön tai talouden kannalta puolustella. Ei tässä varmaan mitään ihmelääkettä ole, mutta mainitsisin kolme mahdollisuutta. Yksi olisi se, että mietittäisin, että mitä voidaan ottaa opiksi menneisyyden virheistä. Ja sitten suunniteltaisiin paremmin näitä ohjelmia ja, ja teettäisiin vielä vähän varaa niihin. Koska jos ö, nyt suunnitellaan määrärahoja käyttää nyt, niin 2018 tilanne voi olla ihan tykkänä toinen niin, että kannattaa jättää vähän joustovaraa sitten tarpeita varten siinä vaiheessa, kun projekteja pannaan täytäntöön. Ja sitten Toisekseen kumppanuudet. Ja tästähän on jo käytykin parlamentissa keskustelut ja kansalaisjärjestöt ovat varsin tyytyväisiä tähän tulokseen ja se on mielestämme nyt ihan myönteistä. Eli jos otetaan tosiaan nämä paikalliset viranomaiset ja kansalaisjärjestöt mukaan tähän, niin varmasti tulokset ovat parempia. Ja sitten vielä Lopuksi yhtenä mahdollisena ratkaisuna niin uskoisimme, että komissiolla on oma roolinsa tässä, kun se arvioi näitä äh, ohjelmahakemuksia ja kumppanuussopimuksia ja pyytää sitten myöskin tarkistuksia ohjelmiin ja niiden menojen käyttöön ja sitten kysyy myöskin, että miten näillä toimilla päästään tuloksiin ja sitten tietysti kannattaa kuulla muitakin kumppaneita, kansalaisjärjestöjä ja paikallisviranomaisia ja huomioida, että mikä sitten tuo tilanne on ja mitä ovat tarpeet ja ratkaisut. Vandowski. Aivan lyhyesti vastauksena metodologiakysymykseen, miten yritimme seurata tilannetta. Tämä on oleellinen kysymys alueellisen innovoinnin tulostaulu ja virallinen metodologia on lähtenyt liikkeelle siitä, että luokitellaan innovoijat eri luokkiin. Tärkeää on katsoa, katsoa indikaattoreiden taustalle. Me voimme saada äh, toiminnallisempaa otetta innovointiin. Me tiedämme, että meillä on alueita, jotka ovat hyvinkin innovatiivisia. Siellä on paljon yrityksiä, jotka ovat innovatiivisia. Ja toisaalta meillä on teollisuusalueita, joissa on vahva työllisyysmerkitys esimerkiksi jalostustoiminnassa. Sitten on tiedealueita ja palvelupohjaisia alueita. Me olemme pyrkineet funktionaalisuuteen. Tärkeää on ymmärtää, mitä tapahtuu näiden indikaattoreiden taustalla. Alueita kiinnostaa viime kädessä se, että löydetään konkreettisia toimia, joita on jo käytetty tietyillä alueilla ja minkälaisia etuja tästä käytöstä on sitten koitunut. Toivon, että tähän suuntaan edetään uusissa ohjelmissa. Tässä on myös yhteys siihen, mitä puheenjohtaja totesi. Näenkö, että tässä ollaan menossa yhteistoiminnallisempaan suuntaan? Mainitsin yksittäiset edunsaajat Kyllä tämä pikkuhiljaa on etenemässä nimenomaan tähän yhteistoiminnallisuuden suuntaan. Onko kyse sitten kulttuurisista kysymyksistä, onko halua tehdä yhteistyötä, kyllä tässäkin on muutosta nähtävissä, mutta tärkein osa kaikissa näissä toimissa ovat puiteehdot, jolla toimia tuetaan. Me voimme ottaa oppia esimerkiksi tutkimusinfrastruktuurista, joka 75 prosenttisesti rahoitetaan, jota ei kuitenkaan käytetä sitten viiden vuoden aikana, vaikka yritykset siellä jonossa odottavatkin jo. Tässä joka tapauksessa olla menossa oikeaan suuntaan, mutta uhkana näen sen, että keskitymme liiaksi eh, erikoistumisalueiden määrittelyyn. Meidän pitäisi ottaa oppia 2007-2013 kaudelta niin, että kävisimme avoimia keskusteluja valintakriteereistä, mekanismeista, olisimme avoimia mahdollisille edunsaaja näkemyksille niin, että tällaista luottamuspulaa ei syntyisi. Onko se sitten sidoksissa kulttuurisiin eroihin ja eroavaisuuksiin EU-ssa? Kiitos. Haluan kiittää kaikkia asiantuntijoitamme. Kävimme mielenkiintoista keskustelua, erityisesti suhteessa siihen, mitä kuulimme ministereiltä Puolasta ja Tsekin tasavallasta. Aivan nopeasti haluan siirtyä viimeiseen varsinaiseen kohtaan esityslistallamme. Toivottavasti meillä on asiantuntija paikalla. Sofia Eriksson Watershot, yksikön päällikkö. Komissio on laatinut katsauksen koulutuksen epätasa-arvosta EUn alueilla. Sen jälkeen ilmoitusasiat vielä valikunnan jäsenille, mutta ensin Sofia Eriksson Vatershot, olkaa hyvä. Thank you very much, Madam uh, Chair. And, uh... Paljon kiitoksia, rouva puheenjohtaja. Hyvää iltapäivää. Arvoisat edustajat, olen erittäin iloinen siitä, että olette kutsuneet minut tänne esittelemään teille tämän raportin aiheella kuilun umpeen kurominen koulutuksellinen epätasa-arvo EUn alueilla. Haluaisinkin ehdottaa seuraavaa. Voisin esitellä, te, kertoa teille tämän raportin keskeisimmän annin ja sitten muutama sananen siitä, että mitä tästä voitaisiin oppia ja mitä EU voisi tehdä. Tästä raportista löytyy muutama kopio täältä ja lehdistötiedotteita, mikäli haluatte niihin tutustua. Ja nämä tietenkin löytyvät myöskin nettisivultamme. Ensinnäkin kysyisin, että miksi tämä on niin tärkeä aihe. On olemassa siis näyttöä siitä, että alueellisia erovaisuuksia koulutusalalla on olemassa. Ja tämä kuvastaa myöskin erovaisuuksia muillakin aloilla taloudellisella, taloudellisen kehityksen puolella ja ylipäätään alueiden kehityksen puolella. Ja tämä vaikuttaa muun muassa siihen, että hyvin koulutetut pakenevat alueelta ja tämä niin sanottu aivovuoto johtaa myöskin hitaampaan taloudelliseen kehitykseen tällä alueella. Hyvin koulutetut ihmiset siis lähtevät tietyiltä alueilta ja siitä syntyy tällainen ketjureaktio, eli tämä tieto lähtee tältä alueelta vaikuttaen haitallisesta alueen taloudelliseen toimintakykyyn, joten tämä on erittäin tärkeä seikka. Tämä vaikuttaa myöskin sosiaaliseen koheesioon sillä nämä eroavaisuudet koulutussektorilla vaikuttavat suuressa määrin sekä taloudelliseen kehitysmahdollisuuteen ja myöskin alueiden sosiaaliseen kohesioon ja myöskin koko Euroopan unionin sosiaaliseen kohesioon. Niin mistä tässä raportissa on kyse? Meillä on olemassa sosiaalisia asioita käsittelevien asiantuntijoiden verkosto, jotka tuttu tutkivat kysymyksiä komission puolesta. Eli tässä on katsottu olemassa olevaa eroavaisuuksiin liittyvää tutkimustietoa, useimmiten Eurostatilta peräisin olevaa tietoa, mutta myöskin muista lähteistä tietoa on kerätty. Tutkimusryhmä koostuu monista tieteen edustajista, kuten Danny Dorling ja Dimitris Valas, Valitettavasti kaikki eivät pääse tänään paikalle ja joudutte sitten tyytymään minun läsnäolooni. Tässä raportissa on yli sata karttaa, joiden tarkoituksena on osoittaa visuaalisella tavalla nämä eroavaisuudet alueiden välillä. On olemassa hyviä järjestelmiä, mutta myöskin puutteita esimerkiksi tähän olemassa olevaan tietoon liittyen – tiedot liittyvät yleensä NATS 2 tasoon. Eli muihin kuin NATS 2 tason maihin liittyen me emme voi tarjota mitään tietoa. Ja tieto ei ole välttämättä aina päivitettyä. Nämä ovat peräisin vuodelta 2010, mutta kyllä tästä jonkinlaista osviittaa voi saada. Ja tarkoituksena on todellakin luoda näitä karttoja 12 eri indikaattorin avulla koulutusmahdollisuudet ja muut ja katsoa sitten, mistä oikeastaan on kyse. Keskeisimmät kysymykset, jotka olemme esittäneet tässä raportissa, kuuluvat, että mitä hyötyä tai minkälaista etua tällä hetkellä on olemassa Euroopan unionin laajuisesti koulutusjärjestelmien suhteen. Ja toinen kysymys kuuluu, että miten jäsenvaltiot eroavat toisistaan koskien tätä koulutuksen epätasa-arvoa. Ja kolmas ehkä hankalampi kysymys liittyy siihen, että minkälaisia poliittisia toimenpiteitä voitaisiin ottaa käyttöön näiden epätasa-arvotilojen poistamiseksi. Ja sitten tällainen karta, Täällä jo sanottiin, että tätä pientä pränttiä on vaikeaa lukea ja tämä pätee myöskin näihin karttoihin, jotka minä olen tuonut mukana, Mutta ehkäpä voitte perehtyä sitten näihin tietoihin käyttämällä olemassa olevia julkaisujamme. Sitten nämä eri unionin alueet, jotka tässä kartalla näkyvät. Ensinnäkin alhaisen pätevyyden omaavien henkilöiden määrä. Tämä kartta näyttää, että minkälainen tämä tilanne on. On olemassa lukuisia henkilöitä, joilla on vähäis, vähäinen koulutustaso, peruskoulutus hankittuna tai jotain muuta vastaavaa. Ja kuten näette, tässä on olemassa pohjois-etelä-akseli nähtävillä. Eli Portugalissa, Espanjassa, Italiassa ja Kreikassa eroavaisuudet voivat olla hyvinkin suuret. No, Belgia jää vähän niin kuin tähän väliin. Niin pyydän vielä kerran anteeksi, että tämä on näin pienellä fonttikoolla kirjoitettua. Sitten kun katsotaan näitä eri alueita ja katsotaan niitä alueita, joissa näitä alhaisen koulutustason omaavia henkilöitä, niin täällä on olemassa Alentio, Centro Norte ja muita alueita. Ja sitten taas vastakohtana alueet, joilla alhaisen koulutuksen omavia henkilöitä on vähemmän, niin täällä on Tsekin tasavallasta ja lukuisia saksalaisia kaupunkeja ja alueita. Sitten jos katsotaan näitä korkean koulutuksen saaneita henkilöitä, niiden suhteen tilanne on hiukan toisenlainen. Kun katsotaan tätä karttaa, niin siitä käyvät ilmi ne alueet, joilla ihmiset ovat saaneet korkeaa koulu- tai vastaavan koulutuksen. Tämä on melkoinen tilkkutäkki, erityisesti jos katsotaan yksittäisiä alueita, niin vielä kerran pyydän anteeksi tätä pientä pränttiä. Suurimman osuuden omaavat alueet äh, löytyvät Lontoosta, Belgiasta, ravant vallonia Tukholma, Vasko, Espanjasta, Utrecht Alankomaista ja kyllä täältä Brysselkin löytyy. Ja sitten alhaisin aste, hyvinkin alhainen, 7 prosentin taso löytyy tsekkiläisestä kaupungista, Sutmunten ja Romaniasta, Osta ja Alle Tenjo. Eli kyllä tässä on näiden kahden kartan välillä tietynlainen korrelaatio havaittavissa. Nyt olemme katsoneet alhaisen koulutustason saaneiden ihmisten karttaa ja sitten korkeakoulutuksen saaneiden karttaa ja, ja sitten jos katsotaan elinikäistä oppimista koskevaa karttaa. Kysehän on oikeastaan työvoiman jatkokoulutuksesta ja tämäkin kartta osoittaa, että unionin eri maiden välillä on olemassa suuria eroavaisuuksia alueellisillakin tasolla tällainen pohjois-etelä-itä jako on havaittavissa, ei ainoastaan pohjois-etelä-akselilla. Elinikäiseen oppimisjärjestelmään Tanskassa, Suomessa, Ruotsissa, Briten saarilla ihmiset osallistuvat ja sitten taas päinvastainen tilanne on etelässä Euroopassa. Alhainen osallistumisaste löytyy muun muassa Bulgaariasta, Kreikasta, Bulgaariasta, kun taas korkea osallistumisaste on havaittavissa monista Britensaaren alueelta. Lontoosta, Nordjylland, Suomesta, Ruotsista siis myöskin. Eli tämä on mielenkiintoinen jako pohjois, etelä, itä akseleilla. Ja sitten eroavaisuudet sen suhteen, että missä määrin korkeakoulutustarjontaa on olemassa. Eli ne, jotka asuvat alle tunnin matkan päässä yliopistosta, niin täs, sitä tämä kartta tässä kuvastaa. Eli Siuta, on yksi täällä ja sitten tämä tuttu bulgarialainen Severo Zapata, Malta, sitten espanjalainen alue ja muutama kreikkalainen aluekin täältä löytyy. Nämä indikaattorit on tietenkin tulkittava varovaisuudella, sillä verkkooppimista ja muita vaihtoehtoja on olemassa joissakin maissa, joten välttämättä tämä ei ole niin traaginen kaikissa maissa tämä tilanne. mitä tulee Pohjois-Eurooppaan, niin tämä indikaattori ei välttämättä toimi hirveän hyvin esimerkiksi Pohjois-Ruotsissa tai Pohjois-Suomessa, mutta toisissa, toisaalla taas tämä voi hyvinkin toimia. Sitten unionin jäsenvaltioiden sisäiseen tilanteeseen Tarkoituksena oli katsoa, että minkälaiset ovat erot parhaiten ja huonoiten pärjäävien alueiden välillä samaisessa maassa. Aloitetaanpas alaisen koulutustason omaavien osalta. Tässä näette, että meillä on maaluettelo ja suurimmat erot juuri näiden huonompi huonoiten pärjäävien ja parhaiten pärjäävien alueiden välillä. Ranskassa Elsasissa tämä ero on pieni, mutta Korsikassa suurin. Eli tämä suhteellinen ero maan sisällä on Ranskassa suurin. Sitten meillä on Kreikka, Espanja, Romania ja Saksa. Sielläkin nämä eroavaisuudet maan sisällä ovat suhteellisen suuret. Suhteellisen pienet erot löytyvät Slovakista, Irlannista, Slovakiasta, Slovenista, Itävallasta ja Ruo- Suomesta. Tietenkin näihin on suhtauduttava varovaisuudella, sillä hyvin pärjäävät alueet tai huonommin pärjäävät alueet niin voi olla, että vaikka sinänsä hyvin tietty alue pärjää, niin silti tämä eroavaisuus hyvin ja huonosti pärjäävien välillä voi olla suhteellisen suuri. Sitten seuraavaan. Inscribe now participating in, uh, in... Ja, tosiaan opiskelijat, jotka osallistuvat korkeakoulutukseen ja siis jos ajatellaan, minkälaisia tietoja taitoja on jatkossa työvoimalla tarjolla, niin isoja eroja, jotka usein liittyvät näihin pääkaupunki versus maaseutualueisiin, mutta sitten suurin ero on Brysselissä, Belgiassa ja tosiaan Luxemburgin alueella ja sitten Tsekin alueella ja Itävallassa ja Italiassa. Ja Kreikassa ja Romaniassa myös on isot erot, yli 80 prosenttia. Ja sitten tosiaan tässä syynä on se, että korkeakoulutuksen on helpompi päästä isoilla kaupunkialueilla, isojen kaupunkien alueilla. Ja sitten eri kuva onkin, kun katsoo sitten, että miten oikeastaan osallistutaan korkeakoulutukseen. Tässä näkee, että on vähän erilaiset luettelot verrattuna noihin. Eli tässä tosiaan, että paljonko on näitä opiskelijoita. Isoimmat erot on alueilla, joilla on siis korkeakoulututkinnon suorittavien ja noiden välillä yhdistyneessä kuningaskunnassa, Ranskassa, Tsekissä, Espanjassa, Slovakiassa ja Romaniassa. Ja samat alueet tulevat esiin. Tässä siis Ranskassa tämä johtava on de France 33 prosenttia, sitten Korsikalla vain vähän yli 11 prosenttia. Ja sitten tosiaan kun katsoo, että missä nämä erot ovat taas pieniä, niin Irlannissa, Italiassa, Sloveniassa, Portugalissa ja Suomessa ja Itävallassa näissä kaikissa ero on alle 10 prosenttia. Ja sitten viimeinen kuvaus jäsenvaltioiden sisäisistä eroista. Jos katsotaan elinikäistä oppimista, jälleen kerran maan sisällä, niin iso ero löytyy yhdistyneestä kuningaskunnasta, Slovakiasta ja Tanskasta. Ja tässä tapauksessa isommat yhdistyneessä kuningaskunnassa Tanskassa niin selittyvät sillä, että siellä on jo joka tapauksessa korkea taso elinikäiseen oppimiseen osallistumisessa kaikilla alueilla, mutta sitten kuitenkin on myös havaittavissa eroja jäsenvaltion sisällä. No niin, tässä siis pikku katsaus siihen, että mitä täältä raportista löytyy. Mutta tietenkin sieltä löytyy paljon enemmän näyttöä kuin mitä minä olen tässä nyt pystynyt teille kuvailemaan, niin jos kiinnostaa, niin lukekapa ihmeessä tämä ihan yksityiskohdissaan. Mutta sitten tosiaan, jos nyt ajatellaan, että mitä tästä nyt sitten voidaan ottaa mukaan politiikan tekoon, joka sehän voi tätä valiokuntaa kiinnostaa, niin selkeää on, että että äh, tämän tutkimuksen perusteella, että se, mistä on peräisin Euroopassa, niin se voi kovasti vaikuttaa sitten koulutustasoon ja ylipäätään näkymiin tulevaisuuden kannalta. Ja se on aika tärkeä johtopäätös jo sinänsä. Ja sitten voi myös, no, tämä nyt ole oikea valiokunta-asia, toivottaa tiedätte sen kyllä, mutta tietenkin äh, tosiaan nämä ähm, keskimääräiset luvut niin sitten peittävät suuria eroja maan alueiden, eh, maan sisäisten alueiden välillä ja sitten tosiaan sillä on tosiaan merkitystä eh, tosiaan koulutuksen kannalta myös. Ja siihen voitte kiinnittää huomiota. No mitä sitten voidaan tehdä, jotta näitä eroja voitaisiin tasata? No tämä ei tietenkään ole asia, jos, jos nyt eh, ei olisi tehtykin paljon ja monenlaista politiikkaa tehdään, mutta ainakin sen verran tässä nyt voi ottaa opiksi ja vielä ehkä huomioida, että joko pitäisi käyttää enemmän tällaista tulojen jakoa, tulojen siirtoa alueiden välillä tai sitten kohdennetumpia ohjelmia tietyille alueille tiettyjä kohdennettuja ohjelmia on ollut esimerkiksi Ranskassa, Englannissa, Ruotsissa, Portugalissa ja kaikki siis tietysti riippuu siitä, mitkä tarpeet jollakin alueella on ja mitä, mihin valintoihin maassa on päädytty, mutta sitten voidaan katsoa myöskin poliitikkojen välisiä synergioita, koska ei voida pelkästään kiinnittää huomiota koulutuksen huomioimatta muita kysymyksiä, jotka liittyvät alokehitykseen. Ja niin kuin sanoin aluksi, niin nämä erot koulutuksessa, niin tosiaan sitten ovat suoraan heijastuvaisia myös koulutu, äh, työ, tuloihin, äh, työpaikkoihin ja niin edelleen. Eli tässä tarvitaan tällaista laajempaa lähestymistapaa, eikä sitä voida pelkästään fiksata äh, koulutuksen kautta, pelkästään koulutuksen huomiota kiinnittämällä. Se on tärkeä viesti. Ja sitten Ehkä vielä tärkein ajatus on se, että yhä enemmän näyttöä on siitä, että miten tärkeää on tämä inhimillinen pääoma, ja se on tärkeää aluekehityksen kannalta ja talouden kannalta myös aluetasolla. Eli siellä, mistä tätä osaamista löytyy, niin se sitten vetää puolensa innovaatiota, tutkimusta ja, ja sitten lopulta kasvua. Eli nämä taloudelliset tekijät keskittyvät sinne, minne onnistutaan houkuttelemaan tällaista korkean taidon osaamista ja pätevyyttä. Eli on tosiaan hyvää laajentaa tätä osallistumista korkean, korkeakoulutukseen. Se on tärkeä poliittinen viesti. Ja sitten, jos katsotaan tätä, mitä sitten EU voisi tehdä, Paljonhan voidaan tehdä tietysti alue- ja kansallisella tasolla, mutta mitä sitten EU voi tehdä? No, ensinnäkin Eurooppa 2020 strategia, siis älykästä, kestävää ja osallistavaa kasvua. Tätä tavoitteena voidaan käyttää ylipäätään politiikan teossa. Ja sitten nämä erityisesti tar- tarkoittavat tavoitteet ovat koulupudokkaiden vähentämistä ja tutkinnon saavuttamista. Nämä ovat tietenkin hyviä tavoitteita, niin tässäkin huomata alueellisella tasolla. Ja sitten tietysti tärkeää olisi myös tämä ohjausmekanismi, jota voidaan käyttää maakohtaisissa asetuksissa, kun on kiinnitetty yhä enemmän huomiota myös koulutukseen ja oppimiseen muutaman viimeisessä suosituksissa. Ja sitten jos ajatellaan äh, varsinaisia koulutusta koskevia politiikkoja EU-tasolla, niin meillä on strateginen kehitys tälle yhteistyölle ja avoimen koordinaation menetelmä. Ja silloin jäsenvaltiot tekevät yhteistyötä ja koittavat äh, äh, toisiltaan oppia ja arvioida toisiaan. Ja sitten meidän pitäisi vielä jatkaa ja vahvistaa sitä, miten voisimme edistää sosiaalista yhteenkuuluisuutta ja tasa arvoisuutta myös koulutuksen kautta. Ja sitten kaksi äskettäistä poliittista aloitetta viime vuoden lopulla komissio antoi tällaisen Considering, Reconsidering Education tiedonannon, jossa siis sanottiin, että pitäisi parantaa ja päivittää osaamistasoa niin, että pysyttäisiin 2000-luvun haasteiden perässä. Ja sitten tarvitaan tosiaan parempia tietoja ja taitoja ja mukaan lukien myöskin tällaiset taidot, joita voidaan sitten mukauttaa aloja ja paikallistasolle. Sillä on suuri merkitys jatkossa. Ja sitten huomenna juuri tulee uusi tiedonanto. Tämän sekä Vassilon että De Cruzin yhteinen tiedon anto, joka koskee oppimista. Ja siinä on esimerkiksi käsitelty, miten TVTtä voidaan käyttää oppimisessa ja miten saadaan syrjäytyneetkin ryhmät mukaan ja e, myös syrjäiset alueet. Ja sitten todetaan, että tarvitaan tosiaan tieto- ja viestintätekniikan infrastruktuureita oppimiseen, oppimisympyröihin. Eli tutustukapa huomenna tuohon tiedonantoon. Sitten rahoitusvälineet, e, tämähän on tärkeä aika. Ja tämä kaavailtu Erasmus Plus-ohjelma, niin siihen tulee lisää mahdollisuuksia kaikille tasolle, komppanuksille, yhteenliittymille ja niin, että koulutuksen järjestäjät voivat yhdessä tehdä tätä yhdessä työmarkkinaosapuolten kanssa ja viranomaisten kanssa. Ja myös Erasmus Plus on tulossa isompi budjetti. Ja näin ehkä saadaan sitten vähän lisää vauhtia tähän eroavaisuuksien umpikuromiseen. Ja sitten vielä halusin sanoa pari sanaa myös rakenneinvestointirahastoista. Jos katsoo koulutuksen yhteyttä kohesion ja tätä näyttää, jota on saatu nyt, siitä mitä on saatu aikaan nykyisellä ja edellisellä ohjelmakaudella, niin todetaan, että on tosiaan näyttää siitä, että investoinnit op- opetukseen ja myöskin infrastruktuuriin ja tukeen, niin se on ainoa viite siitä, että saadaan tosiaan tällaista myönteisiä tuloksia siitä, että kun on parempi inhimillinen pääoma, niin se tarkoittaa myös parempaa alueellista tulosta ja myöskin se, että vähennetään eroja inhimillisessä pääomassa, niin se liittyy myöskin talouden epätasa-arvon vähentämiseen. E, eli jos tosiaan voidaan tämä, tämä trendi voidaan muuttaa sillä, että investoidaan ihmisen pääoman ja sitten tosiaan tämä korkeakoulutaso on e, eniten sidoksissa juuri tähän talouden suortumiskykyyn. Eli senkin takia kannattaisi investoida kolmannen asteen koulutuksen. Ja sitten jos ajatellaan näitä neuvotteluja nyt, jotka ovat siis edessä tämän uuden ohjelman ja monivuotisen rahoituskehysten osalta, niin on tärkeää, että saataisiin riittävästi rahoitusta näiden Euroopan rahastojen kautta mm, koulutuksen ja opetukseen. Ja tämä sitten tärkeää sekä sosiaalirahastossa, siellähän on temaattisia tavoitteitakin tätä varten, ja niin että se voidaan se on no, tavoite numero 10 sekä kansalliselle että alueelliselle tasolle. Ja sitten myöskin EAKR öö, ja näissä infrastruktuurihankkeissa voidaan huomioida esimerkiksi digitalisointi. Ja sitten sosiaalirahastossa olisi tärkeää, että huolehditaan sitä, että on riittävä taso inhimilliseen pääomaan myös sosiaalirahaston määrärahassa. Ja sitten tietenkin on selvää, että mitä sitten tehdäänkin, niin tarvitaan eri, eriytettyä lähestymistapaa, niin että voidaan huomioida alueiden erityispiirteet. Ja sitten myös kohesiopolitiikassa pitäisi tietysti myös hyödyntää synergioita, se tuskin yllättää, mutta on tietenkin voimakasta näyttää siitä, että miten tärkeää on tämän nämä investoinnit koulutuksen sitten myös yhdistää innovaation työllistämiseen, tutkimukseen, sosiaalisen ja niin edelleen. Ja sitten voidaan huomioida myöskin muut rahoitusvälineet, niin kuin Horizon 2020 niin edelleen. Ja mehän teemme yhteistyötä opetusministeriöiden kanssa, koitamme valistaa heitä siitä, että niiden pitäisi olla yhteydessä myös aluekehitysministeriöihin. Tämä on tärkeä asia. Ja nyt kun kumppanussopimuksia ja muita ohjelmia ollaan juuri valmistelemassa. Tässä minun esitykseni toivottavasti se ei ollut liian pitkä. Ja toivottavasti tämä nyt herättää jonkinlaista kysy- keskustelua vastaan kysymyksiin. Uh, I don't know if there are any... Kiitoksia kovasti. Onkohan kysymyksiä, Viktor? Yeah, sorry. Thank you so much for, for... Kiitoksia puheenvuorosta. On tiettyjä seikkoja, jotka hälyttävät kyllä meitä jäsenvaltioiden edustajina, mutta myös koko unionia. Monissa jäsenvaltioissa on tosi asia, että luku- ja kirjoitustaidottomuus vain kasvaa verrattuna aiempiin tietoihin kriisiä edeltävältä ajalta. Kirjoitus- ja lukutaidottomuus lisääntyy todellakin. Miten voidaan puhua korkeasten koulutuksesta, kun Kuitenkin toisaalta täytyy muistaa, että vallitsee joukkoluku- ja kirjoitustaidottomuus. Syntyy valtava kuilu sekä kaupunkialueiden että maaseutualueiden välille. Tämä pätee omaan maahani, Romanian, myös Bulgarian ja, ja muihinkin maihin. Ja kolmanneksi kuilu syvenee jäsenvaltioiden yliopistojen suhteen. Meillä on laadukkaita, maineikkaita yliopistoja, mutta on myös sellaisia yliopistoja, jotka eivät pysy kansallisten standardien tasolla. Sitten täytyy muistaa myös työttömyysongelma valmistumisen jälkeen. Sitten kun hyvät opiskelijat ovat valmistuneet, niin mitä sitten vastavalmistunut tekee elämällään ja tutkinnollaan, jos ei saa työpaikkaa? On aivan hämmästyttävää, minkälaiset työ, työttömyysluvut vallitsevat kriisimaissa. Tämä on melko monen vitsaus, joka yhteiskunnissamme nyt on edessä. Miten voimme vakuuttaa nuoret ihmiset yliopistoihin opiskelemaan, kun kuitenkin olosuhteet työmarkkinoilla ovat niin häilyväiset. Paljon helpompi on sitten löytää vain joku työpaikka, missä nyt ei ole pätevyydellä niin väliä. Tämäkin on aivovuotoa suuressa mittakaavassa, ainakin itäpuolella unionia. Suurin osa parhaista opiskelijoistamme Bulgaariassa, Unkarissa, Romaniassa, en tiedä onko Puolassakin tilanne samankaltainen, mutta ihmiset valmistuneet etsivät parempia työpaikkoja Euroopan markkinoilta. Tämä on aivan normaalia. Totta kai toimitaan markkinafilosofian pohjalta. Mutta minkälaiset elitit sitten loppujen lopuksi ovat alueiden, kuntien yhteiskuntiemme johdossa, jos standardeja tällä tavalla mataloitetaan. On tärkeää, että meillä on strategia. En näe minkäänlaisia taikasauvoja, joita voisimme heilutella, mutta kyllä nämä ovat hyvin dramaattisia kysymysmerkkejä, joita jokaisen hallituksen pitäisi itselleen esittää. Loppuun vielä toteaisin, että Esimerkiksi Kiinassa nuoria ihmisiä saadaan paljon paremmin työllistymään valmistumisen jälkeen. Me puhumme todella korkeasti koulutetuista, valmistuneista. Ja puhumme nuoresta sukupolvesta, korkeasti koulutetusta sukupolvesta, joille ei ole työpaikkoja. Tilastoja voidaan aina tulkita monella tavalla, mutta onko meillä tarjota vastauksia näihin hyvin dramaattisiin kysymyksiin? Martin Schulz tapasi espanjalaisia opiskelijoita ja esitti juuri näitä samoja dramaattisia kysymyksiä. Tämä pätee kaikkiin jäsenvaltioihin. Nämä dramaattiset kysymykset on esitettävä. Mihin nämä ihmiset lähtevät hakemaan työtä Brasiliaan, magreb alueen maihin – jäsenvaltiot eivät pysty työllistämään kaikkia korkeasti koulutettuja nuoriamme. Kiitos. Haluaisin vain muistuttaa, että valitettavasti on yritettävä myös päättää tämä kokous, mutta Jan vielä aivan lyhyesti. We will be less and less here members, but... Väki vähenee, mutta voimme tietenkin myöskin keskustella pidempään. Ihan lyhyesti kysyisin seuraavaa. kun katson näitä tietoja ja tuloksia, niin ensimmäinen vastaus, tärkeä vastaus on tämä, että eroavaisuuksia on olemassa, mutta sitten toinen kysymys kuuluu, että miksi näitä eroavaisuuksia on olemassa. Johtuuko se elintasosta tai standardeista tai opettajien koulutustasosta tai koulujen tasosta ja niin poispäin. Eli sitä kautta voidaan sitten katsoa, että miten voimme puuttua tähän ongelmaan, jotta niitä voidaan jatkossa välttyä. Jos katsotaan Belgiassa Luxemburgin aluetta, siellä tilanne on aivan toisenlainen kuin muualla maassa, joten mistä tämä johtuu? Ja sitten tämä linkki BKT ja innovointiin. Tämä on mielenkiintoinen aspekti. Jos jäsenvaltioissa on olemassa suuria eroja, niin näkyykö se myöskin innovointipuolella – niin, teillekin on oikein paljon kiitoksia. Jos en löydä vastausta näistä teksteistä, niin otan teihin yhteyttä. Eli tässä nyt on vain kartoitettu hetkistä tilannetta. Kiitoksia. Sanchez Schmidt. Schmidt. Bien, je vais être euh, effectivement, merci Madame la Présidente, assez rapide parce que je... Puheenjohtaja aivan lyhyesti. Haluan kiittää Rova Erikssonia hänen puheenvuorostaan. Jos katsomme käsiteltyä aihetta, niin kenties nämä tiedot voitaisiin oikeastaan ottaa vertailuun. Se, mitä meille esiteltiin kohesiorahastojen täytäntöönpanosta ja nyt tiedot, jotka juuri kuulimme. Teidän puheenvuorostanne totesin se, että millä tavoitteilla, mihin tavoitteisiin pyritään, kun pyritään vähentämään epätasa-arvoa koulutuksessa. Albrecht juuri totesi, että meillä on näitä eri arvoistavia seikkoja. Mitä välineitä meillä on käytössämme niiden pienentämiseksi? Minä olen kulttuurivaliokunnan jäsen ja olen ollut myös opettaja aikoina, niin olen tyytyväinen, että näistä seikoista puhutaan. Meillä on välineitä, miten niitä käytetään? Ja mikä vaikutus niillä voi olla näiden erojen pienentämisessä? Tämä kysymys täytyy esittää, kun juuri Kuuntelimme puheenvuorot kohesiorahastoista ja nyt kuulimme tämän esityksen, niin nousee kyllä kysymys, että mitä pitäisi tehdä, mitkä välineet, minkälaiset varat meillä on käytössä, onko tietyillä alueilla hyviä käytäntöjä, miten sosiaalirahastoa, rakennerahastoja voidaan käyttää, muita ohjelmia voidaan käyttää ja todetaan, että meillä on parempia tuloksia saatu. Tähän suuntaan täytyisi edetä. Eri valiokunnissa meille esitellään äh, paljon tutkimuksia. Jossakin vaiheessa niitä pitäisi sitten vertailla keskenään. Pitäisi yhdistää nämä tiedot, tiedot ja katsoa, missä ollaan parhaita. Pitää levittää parhaita käytäntöjä. Pitäisikö olla ohjailevampi rahastoissa, kun ajatellaan näitä ohjelmia? Miksi se ei voisi olla vaihtoehto? Pitäisikö olla vain näitä yleissääntöjä, jotka ovat samat kaikille? Meillä on alueita, joissa kehitys on enemmän tai vähemmän tehokasta. Kyllä tästä nyt syntyy monenmoisia kysymyksiä. Kenties jos olisimme puolitoista vuotta sitten pohtineet näitä asioita, niin olisimme sitten rakennerahastoasetustakin katsoneet aivan toisessa valossa. Pari minuuttia, en tiedä miten se onnistuu. Voi, jos voitte yrittää kahdessa minuutissa vastata. Maybe with the colleagues who have Ties kollegojen avulla. Also discuss afterwards so we can, or after the meeting. But... Niin, voin tietysti keskustella tästä vielä kokouksen jälkeenkin, mutta koitan nämä käydä nyt järjestyksen läpi nopeasti. Tosiaan nämä johtopäätökset alkavat sitten olemme tietenkin hyvin huolestuneita lukutaidottomuustasoista ja haluaisimme, että EU-tasolla ryhdyttäisiin toimii niitä ihan perustaitoihin kiinnittäisin huomiota lukutaitoon ja meillä on tällaista esikuva-analyysiä ja korkean tason ryhmät ja ei tätä asiaa ole unohdettu, mutta meillä on välttämättä alueellisia tietoja asiasta ja se on tietysti yksi juttu vielä, mihin tässä kartoituksessa pitäisikin kiinnittää huomiota. Sitten työttömyys valmistumisen jälkeen olen samaa mieltä, että se on tietenkin asia, joka huolestuttaa ja se saattaa koskea erityisesti maita ja alueita. Ja koitamme tässä sanoa sitä, että jos katsoo näitä tietoja, niin korkeakoulutus, niin on kuitenkin aina hyvä investointi, vaikka juuri löytäisi ihan sitten heti suorapäätä työpaikkaa valmistuksen jälkeen. Että pitää katsoa tietysti työmarkkinoiden kysyntäpuolta myöskin, että, eli tämä ei pelkästään liity koulutukseen. Sitten aivovuodot, otitte sen esille, ja tämä nähdään juuri Mm, tämän tutkimuksen kautta. Eli tässä ei ole mitään ihmelääkettä tähän asiaan. Se on laaja kysymys, joka liittyy aluekehityksiin, mutta kyllähän tässä varmasti voidaan sitten omalta osaltaan investoida näihin taitoihin ja eh, sitten myös houkutella taloustoimintaa alueelle. Sitten Mm, te molemmat olitte samalla linjalla siitä, mitä syitä näihin eroavaisiin ovuksiin on ja mitä keinoja on käytössä. Sanoisin, että tässä nyt ollaan vasta ihan alkumetreillä, koska tämä oli tällainen hyvin pienen budjetin tutkimus. Tähän meni alle 8000 euroa tähän kartoitukseen. Ja tässä on tosiaan vain tietoja kerätty kartalle ja nyt pitää sitten katsoa, mitä näille tiedoille tehdään. Ja tietysti koulutus kuuluu kansalliseen toimivaltaan, mutta on meillä kuitenkin jotain poliittisia välineitä. Ja sitten myöskin ö, rakennerahasto voidaan saada myös tukea. Ja nyt sitten kannattaisi käyttää näitä rahoja ja ohjata niitä näihin tarkoitusperiin. Ja sitten tätä voidaan katsoa vähän eri näkökulmista ja voisimme tehdä vähän lisää työtä näiden syiden parissa ja sitten katsoa, mitä tälle näytölle tehdään. Ja sitten nyt analysoidaan näitä tietoja. Meillä on maakohtaiset ähm, analyysi-ihmiset töissä, jotka katsotaan, mitä kussakin jäsenvaltiossa kullakin alueella voitaisiin tehdä ja mitä erityisiä haasteita siellä on opetusalalla niin, että sitten voitaisiin jotenkin löytää ajatuksia siitä, että miten tämä voisi sitten heijastua prioriteeteissa. Kiitoksia. Kun komissiossa toteutetaan seuranta tälle tutkimukselle, niin olisi mielenkiintoista kuulla myös sen tulokset. Toistaiseksi nyt kuitenkin totean teille, että kiitoksia paljon. Ja sitten koordinaattoreiden kokouksessa tehtiin tärkeitä päätöksiä. Annoimme lainsäädäntömietintöjä solidaarisuusrahastosta EPPlle. Sitten kesäkuun neuvoston päätös siitä, joka johti komission ehdotukseen tiettyjen jäsenvaltioiden osalta EPPlle, bioperusteiset yritykset EPP ja Majoten autonominen alue Ranskassa, Tirolian ja sosialistit, Kanarian saaret, EPP, toimet sisämarkkinoiden suhteen vihreille. Teimme myös päätöksen valtuuskuntamatkoista. Nyt on vielä ehdotus siitä, että käytäisiin Alankomaissa. Ongelmana on se, että toistaiseksi emme ole saaneet ehdotuksia, ketkä tähän matkan osallistuisivat. Määräaika on kuitenkin varsin tiukka. Tästä pitää puhua koordinaattoreille vielä. Sitten kolme kuukautta tammikuun ja maaliskuun välinen ajanjakso on sellainen, että voisi olla yksi matka ja yksi tai kaksi kuulemista. Koordinaattorit antavat tietoa 11. lokakuuta mennessä tästä. Sitten päätimme ulkopuolisesta tutkimuksesta, jota pyytäisimme. Se liittyy myös uuden parlamentin intresseihin toivoaksemme. Kaupunkien rooli ja kohesiopolitiikka 13.20. Sitten halusimme lisää käynnissä olevan tutkimukseen, missä määrin EU-jäsenvaltiot ovat valmistautuneita uuteen kohesiopolitiikkaan ja mikä on niiden hallintokapasiteetti jäsenvaltioissa. Vielä yksi seikka on todettava kaksi lausuntoa. Ensinnäkin direktiivi ja toisaalta asetusehdotus, jolla majoten asemaa muutetaan. Tirolian piti olla esittelijä, mutta olemme saaneet tiedon, että Envi ja PES-valiokuntien täytyy jo marraskuussa hyväksyä tämä, jotta saadaan äänestys aikaiseksi täysistunnossa. Ainut menettely, jota voimme käyttää, on se, että avaamme määräajan tarkistuksille. Se on avaina kaikille 30. syyskuuta saakka ja sitten äänestämme tarkistuksesta 14. lokakuuta kokouksessa. Äänestystulos on sitten tämän valiokunnan lausunto. Tämä on nyt menettely, jonka voimme hyväksyä. Lähetämme teille kaikille tiedot näistä tuloksista. Seuraava kokous on maanantai 14. lokakuuta. Haluan kiittää tulkkeja siitä, että olitte tähän saakka paikalla. Kokous päättyy. Kiitos. Good. So,